Diamo allora inizio. No niin, nyt voimme aloittaa kokouksemme. Kuten aina, muistutan henkilö- ja yksityisyyssyistä, että tätä kokousta voi seurata internet-tvn kautta, eli tällä tiedoksenne. Meillä on täällä paikalla Felipe González. Hänellä on titteleitä, vaikka muille ei jakaa menisi kymmenen minuuttia, jos tässä lähtisin niitä nyt latelemaan, mutta muistuttaisin, että Espanjan puheenjohtajakaudella hänen aikanaan Espanja liittyi Euroopan unioniin ja näin. Teillä on vaikka minkälaisia konsultointi- ja puheenjohtajatöitä, mutta näiden ohella tämä on mielestäni ehkä tärkein saavutuksenne. Mutta nyt ennen kuin annamme puheen vuoron hänelle, niin Minun täytyy noudattaa tässä työjärjestystä muotoseikkojen täyttämiseksi Ja nyt haluan muistaa, että teillä on jaettu pöytäkirjat viime kokouksesta 16.9. Samoin meidän tulee nyt hyväksyä vuoden 2011 kalenteri, mutta sitä ennen kuitenkin pidetään koordinaattorinen kokous. Ja kohdasta kaksi. Esityslista on siis hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoituksista sitten sen verran, vain yksi asia. Eli yhdessä puheenjohtaja Aguilarin kanssa 13.7. kirjoitimme kirjeen neuvoston puheenjohtaja Chastellille, jossa pyysimme, että neuvottelumandaatti ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien yleissopimuksesta välitettäisiin parlamentille. 29.7. saimme vastauksen, tai paremminkin sanottuna tästä saimme vain epävirallisen vastauksen. Sitten kirjoitimme jälleen 29.7. uuden kirjeen neuvostolle ja muistutimme, että Lissabonin sopimuksen nojalla parlamentilla on oikeus saada täysi tieto siitä, mitä komissio tekee tässä asiassa. Me saimme sitten 39. toisen vastauskirjeen, jossa pysyvien edustajien komitea neuvoston nimissä myöntää, että parlamentilla on oikeus tähän tiedotukseen, mutta tähän asti kuitenkin tämä asia on hyvin äh, rajoitettu ja tätä asiakirjan voivat käydä läpi ainoastaan Afgalibe valiokuntien puheenjohtajat, koordinaattorit, esittelijät ja tämä on mahdollista ainoastaan tällaisessa salaisessa neuvoston kammiossa. Kirjeessä sanotaan, että neuvosto voi tiedottaa tästä asiasta vain suljetuin oviin, mutta meidän täytyy mielestäni pohtia tätä kysymystä hieman tarkemmin. Emme, emme tänään, mutta myöhemmässä vaiheessa ehdotan tässä jotakin koordinaattoreille, joten nyt tässä vain tiedoksenne tästä kirje, kirjanvaihdosta. Pöytäkirja on jaettu. Se on hyväksytty, jos kukaan ei sitä vastusta. Joten nyt voimme antaa puheenvuoron puheenjohtaja Felipe Gonzálezille. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tähän kokoukseen voivat osallistua monien muidenkin valiokuntien jäsenet, erityisesti ulkoasioiden valiokunnan jäsenet, talousasiat, ITRE-valiokunnan ja kriisivaliokunnan sekä EU-politiikka vuoden 2013 pohtivan valiokunnan jäsenet. Tässä taisivat olla kaikki. Olen jo henkilökohtaisesti toivottanut Felipe Gonzalesin tervetulleeksi. Ja nyt on varmaan puheenvuoro, on aika antaa puheenvuoro hänelle. Tiedätte, että Gonzales johtaa tällaista mietintäryhmää, joka vuonna 2007 Euroopan neuvostossa käynnistettiin. Ja tämä ryhmä tutkii EUn tulevaisuutta vuosina 2020-2030. Tässä todella katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, mutta me keskustelemme tänään sosiaalisesta vastuusta, energiasta, taloudesta, turvallisuudesta, terrorismin vastaisesta taistelusta, järjestäytyneestä. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joissa tarvitaan pitkän aikavälin toimia. Ja politiikan täytyy toimia ei ainoastaan toimielimellisesti, mutta myös niin, että on selkeitä visioita pitkälle ajalle. Olemme tavanneet puheenjohtaja Gonzalesin, ennen kuin hän oli tämän ryhmän, tai siis kun hän on ollut jo tämän ryhmän puheenjohtajana vuonna 2009, ja 8.5. neuvostolta tuli uusi asiakirja tältä ryhmältä. Nyt annamme puheenvuoron Gonzalesille. Gracias, presidente Cassini. Kiitokset puheenjohtaja explicándole el contenido del informe, que lo tienen... Niin, hyvät jäsenet, teillä on ollut nyt tämä mietintö toukokuusta lähtien. Haluan kuitenkin nyt välttyä siltä, että antaisin vaikutelman, että en olisi pessimistinen. se no, siis on hyvin vaikea olla olematta täysin pessimistinen, mutta nyt haluan sanoa teille parlamentin jäsenille, että olen täysin vakuuttunut siitä, että äh, elämme sellaisessa supranationaalisessa mantreessa, jossa todella vapaudet ovat nyt äärimmäisen pitkällä. Tämä on fantastista. Tässä 12 maasta 20 vuotta sitten tilanteeseen, jossa on 27 unionin jäsenvaltiota ja samalla ollaan vakautettu Eurooppaa historiallisella tavalla. Tämä kaikki vaikuttaa aivan mahdottomalta ja uskomattomalta. Ja nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa ei ole enää mikään huolenaihe kokonaisuudessaan Yhdysvalloille. Eli emme ole enää mikään ongelma. Meillä on ongelmia ehkä talouden koordinoinnissa, mutta Olen sitä mieltä, että me olemme yleisesti ottaen myös nyt tällä hetkellä osa ratkaisuja. Mutta nyt näyttää kuitenkin siltä, että Euroopan unionin painoarvo on pienentymässä globaalisti katsottuna. Ja viittaan tässä myös kansalaisiin. Eli meidän täytyy katsoa kaikkia tapahtumia – ja jos niitä katsomme, niin näemme, että kansalaiset eivät ole enää niin vakuuttuneita Euroopasta kuin 15 vuotta sitten. Ja samalla on nähtävillä, että kansainvälinen painoarvomme on pienentynyt. Tätä ei voida laskea millään valokuvilla erilaisista tapahtumista, vaan siitä, että mikä on todellinen painoarvomme maailman uusien, uusiin realiteetteihin vastaamisessa ja politiikon muokkaamisessa. Ja tämä on tilanne, johon meidän täytyy todella reagoida. Tätä näkemystä voidaan tietenkin pitää vähän optimistisena, mutta neuvoston antama tehtävä on se, että keskustelemme todella siitä, mitä Euroopassa tulee tapahtumaan vuosien 2020-2030 välillä. Tässä katsotaan, kuinka pääsemme tuohon aikakauteen. Ja tammikuussa 2009 todettiin, että joulukuussa 2007 roskalainatilanteessa ei näyttänyt vielä siltä, että olisi tulossa tämänkaltainen maailmanlaajuinen talouskriisi, joka nyt on käynnissä. Samoin oli tunnelma siitä, että Lissabonin sopimus joka olisi, oli juuri allekirjoitettu, olisi siirtymässä ratifiointiin, ratifiointiprosessiin. Ja perustettiin siis tämä ryhmä. Tiedätte, että tällaiset asiat edistyvät hyvin hitaasti. Ja sillä välillä, kun per, päätettiin perustaa tämä meidän ryhmämme ja se välillä, kun se todella alkoi työnsä, niin ehti tapahtua esimerkiksi Lehman Brothersin katastrofi, taloussyöksy maailmanlaajuisesti. Ja tässä sanottiin Euroopassa, että ongelman ydin oli Yhdysvallat. Mutta kun työryhmä aloitti työnsä, se havaitsi, että järjestelmäkriisi, globaali kriisi on asia, jossa myös Eurooppa oli ollut mukana. Joten olisi ollut mahdotonta, että tämä ryhmä ei olisi pohtinut talouskysymyksiä samalla kun se loi omaa strategiansa. Tästä huolimatta ryhmässä on joitakin kollegoita, jotka ovat olet sitä mieltä, että meidän ei tulisi puhua kriisistä, koska kymmenen vuoden kuluttua näyttää naurettavalta, että kun pohdimme vuosia 2020-2030, ottaisimme mukaan arvioita tämänhetkisestä talouskriisistä, mutta en usko, että tämä on totta, koska uskon, että tästä kriisistä puhutaan vielä kymmenen vuoden päästä ja 20 vuoden päästä. Kyllähän vielä 20-30-luvunkin kriiseistä puhutaan, vaikka niistä on kulunut jo lähes sata vuotta. Ja tässä raportissa todella, tässä toimitaan vedenjakajana, Ja nyt ensimmäistä kertaa näemme selkeästi, että kriisi määrittelee sen, miltä maailma, uusi maailma näyttää. Ketkä ovat voittajia, ketkä häviäjiä, mihin suuntaan he menevät tai ne, joilla on riski siitä, että ne häviävät. Eli meidän täytyy puhua todella vakavasti siitä, että vallan keskus on siirtymässä lännestä itään ja voitaisiin sanoa ehkä myös pohjoisesta etelään nouseviin maihin. Ja kaikki analystit ovat yhtä mieltä siitä, että 15 seuraavan vuoden aikana BKT-kasvu tulee olemaan lähinnä tällä hetkellä nousevien maiden ansiota. Venäjä, äh, anteeksi, Japani 20 vuotta sitten näytti siltä, että se söisi kaikki markkinat, mutta nyt Japani on ollut vuosia kriisissä, josta se ei ole päästä ulos. Meidän täytyy katsoa myös Kiinaan. Kiina tuntuu siltä, että se etenee kaikilla rintamilla ja että tulevaisuus on sen käsissä. Eli tässä voidaan verrata Japaniin, Kiina Japaniin 20 vuotta sitten, mutta emme tiedä mihin nämä maat ovat menossa. Venä... Japani ei pääse kriisistään ja nyt Euroopan ja Yhdysvallat ovat kriisissä. miksi Eurooppa tällaisena alueena, jossa on paljon eroja eri maiden välillä, kärsii suhteellisesti kovemmin ja enemmän tästä rahoituskriisistä ja sen taloudellisista seurauksista kuin itse Yhdysvallat, jossa kriisi syntyi, tai, tai latinalainen Amerikka tai äh, Aasia. Meillä on Aasia viikko. Ja tässä katsotaan lähinnä vain julkisia mielipiteitä, sitä mihin suuntaan ne kehittyvät. Mutta minä todella kokemuksesta voin sanoa, että olen nähnyt, missä kriisi on näkynyt ja Aasiassa kriisi ei ole vaikuttanut. He, heidän elintasonsa on parempi kuin koskaan. Samoin latinalainen Amerikka on pärjännyt hyvin. Mutta Euroopassa minä ja muut näkevät sen, sanotaanpa asiat kuinka rankasti tai vähemmän rankasti, niin voidaan sanoa, että oma sukupolveni ja nuoret ajattelevat ensi kertaa, että heidän lapsillaan ei tule olemaan samat mahdollisuudet kuin heidän vanhemmillaan oli. Ja tämä on todella vastakkainen asettelu verrattuna Aasiaan ja Yhdysvaltoihin tai Amerikkoihin. Näin on. Me elämme paremmin kuin ehkä toisaalla, mutta meillä on epäilyksemme siitä, että voimme pitää kiinni tästä nykyisestä elintasosta ja tuotantojärjestelmistämme tai sosiaalisen kohesion järjestelmästämme. Nämä huomiot perustuvat tosiasioihin, joita tässä raportissa käsitellään, ja näihin haluamme puuttua. Minä haluan aiheuttaa keskustelua keskuudessamme tässä raportissa on noin 30, vähän yli 30 sivua, eli eipä sen lukeminen kauaa kestä. Tämä voisi olla vaikka 500-sivuinen raportti, koska meillä oli materiaalia todella, todella paljon. Mutta silti päätimme, että tällainen 30-35 sivun raportti olisi parempi. Sitten tässä tuodaan esiin ongelmat ja sitten siltä pohjalta lähdetään keskustelemaan ja ennen kaikkea tekemään päätöksiä. Olen esitellyt tämän neuvostolle, neuvoston puheenjohtajalle ja muutamassa muussakin paikassa olen tätä esittänyt. Mutta kaikkein toivekkain olen esitellessäni tätä parlamentille, koska sillä on enemmän mahdollisuuksia avata horisonttia, keskustella Euroopan parlamentin sisällä ja kansalaisyhteiskunnan kanssa siitä, mitä voidaan tehdä. Meidän täytyy kuitenkin päästä eroon byrokratiakielestä, muuten emme saavuta kansalaisia. Samoin kävi Lissabonin sopimuksen osalta. Ja nyt vuonna 2010 meidän tulisi juhlia niitä tuloksia, joita olemme saaneet kymmenen vuoden aikana esiin eh, teknologisesti. Tämä oli siis Lissabonin strategian tavoite aikaisemmin vuonna 2010. No olemmeko nyt sitten tällainen johtava talous- ja innovaatio- ja teknologia-alue? No emme taida olla. Eli 29 tavoitetta oli tuolloin, ja menetelmä oli väärä. Eli käytettiin avointa koordinaatiomenetelmää. Eli tässä kaikki maat saivat toimia juuri niin kuin ne halusivat näiden 29 tavoitteen osalta. Kaikki tekivät mitä halusivat ja ehkä pääsivät eteenpäin kolmessa kysymyksessä 29. Eli vuoteen 2000 verrattuna on monia pettymyksiä Euroopassa. Me emme ole saavuttaneet tai kirjanneet umpeen kuilua teknologiakysymyksissä Yhdysvaltoihin nähden. Ja tässä olemme menettämässä jalansia myös asian nähden. Mutta meidän täytyy selittää tämä kansalaisille. Meidän täytyy kertoa heille, miksi Lissabonin strategia ei toiminut. Ja nyt tämä uusi strategia vuosista 2010-2020, joka komissiolta on tullut, siellä on vähemmän tavoitteita. Ja tällainen uusi strategia voisi olla paljon uskottavampi. No, joka tapauksessa tästä raportista tulette näkemään, että tässä on huolenaihe, joka on ainakin minun huolenaiheeni. Ja sen huolenaiheen mukaan meidän täytyy puuttua kriisiin niin, että käytetään kolmea elementtiä ja yhdistetään eri kriisin osat. Kriisi ei ole vielä ohi, se jatkuu tulevaisuudessa, tulevaisuudessakin. Ja Me olemme edelleen jälkijunassa Lissabonin strategian tavoitteista. Eikä tässä voida käyttää mitään avointa koordinaatiojärjestelmää, vaan tarvitaan tällainen palkintojärjestelmä tai kannustinjärjestelmä, jotta todella voidaan päästä tavoitteisiin. Inhimillistä pääomaa täytyy parantaa, samoin täytyy lisätä tutkimus- ja kehitysvaroja. Mutta jos puolet maista ei tee tätä, niin mitä tapahtuu? No ei mitään. Jos ei mitään tapahdu, niin yhteisessä rahapolitiikassaan, sisämarkkinoilla, harmonisointia purkaen, ei Eurooppa pääse eteenpäin kun ottaa huomioon, mitä haasteita maailmanlaajuisesti edessämme on. Joten kriisistä uskon, ja tähän liittyy kyllä tiettyjä ristiriitoja, kuten raportista näette, uskon, että emme saa lopettaa suhdannepolitiikan vastaisten toimien harjoittamista sosiaali- ja työllisyyskysymyksissä. jos näin tehdään. Obamakin on lähtemässä tällaisen suuntaan, mutta joka tapauksessa sanotaan, että ei, ei lähdetä tälle tielle, koska se ei ole mikään tae siitä, että talous lähtisi uuteen nousuun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla jäsenvaltiolla olisi pelivaraa tällaisessa suuren politiikassa. Ei. Omalla maalla niin esimerkiksi tätä mm, pelivaraa ei enää ole ja se on menetetty kahdessa vuodessa. Espanja oli vakaussopimuksessa aivan priimusoppilas ja sitten se pikaisesti menetti tämän johtoaseman. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole enää pelivaraa näissä kysymyksissä. Joissakin Euroopan unionin valtioissa kyllä, sitä vielä on, mutta meillä on erilaisia eurooppalaisia välineitä ja pyydänkin teitä niitä analysoimaan. Ne ovat tässä mm, raportissa mukana. Meillä on Euroopan investointirahasto ja mm, IMF. Eli ei saa lähteä samalle tielle kuin ne, jotka, ne maat, jotka ovat menettäneet pelivaransa näissä talouskysymyksissä, kun ne ovat toimineet suhdannepoliittisesti. Ehkä näette tiettyä ristiriitaa täällä raportissa. No, näin voi olla, koska mitään takeita siitä ei ole, että pääsemme eteenpäin näissä kysymyksissä. Mutta voi olla, että käy niin kuin Japanissa, eli emme lähde elpymisen tielle, mutta emme myöskään taantuman tielle. Kasvu- ja vakaussopimus ei ole aiheuttanut tätä tilannetta Euroopassa. Se täytyy muistaa. vakaussopimus on välttämättömyys sille, että meillä voi ylipäätään olla rahapolitiikkaa. Mutta kriisi on osoittanut, että tämä ei yksin riitä. Olemme kuitenkin muissa asioissa päässeet eteenpäin. Tässä raportissa sanomme, että rahapolitiikkaan tai emuun täytyy lisätä politiikkoja taloushallinnon osalta, jotta eroista päästäisiin eroon. Meistä kaikkein vakavinta Euroopassa, ja viittaan tässä jälleen oman mahni Espanjan, on julkisen talouden vaje. Tämä ei ole kuitenkaan vienyt meitä kriisiin, vaan 10 tai 11 prosentin budjetin vaje taseissa. Eli se, että talouksien välillä on niin suuria eroja. Eli syynä ei ole ollut vakaussopimus. 37 prosenttia oli velka, oli neljän 4 prosentin kasvua, työllisyys kasvoi 5 prosentin vauhtia Espanjassa, kauppavaje oli 10 prosenttia ja vaihtotasen alijäämä 11 prosenttia. Nyt ei kuitenkaan voida pitää yllä tällaista rahaunionia, jos asioita ei koordinoida. Eli tarvitsemme EU-hun taloushallintaa markkinasyistä, rahapoliittisista syistä ja niin edelleen. Ja aske, askeleita tähän suuntaan otetaankin. Mutta horisontissa on kysymys sitä, että pitäisikö muuttaa perustamissopimuksia. No itse ajattelin, että ainakaan nyt vähän aikaan niihin ei pitäisi koskea, koska jos hallitusten ja valtioiden päämiehet päättävät lähteä taloudenhallinnon tielle, parlamentti on heidän kanssaan yhtä mieltä, niin silloin ei tarvitse lähteä rukkaamaan sopimuksia, koska meillä on jo Lissabonin sopimus. Pitää vain tehdä päätös siitä, että lisätään taloushallintoa niin, että voidaan välttää se, että jälleen jouduttaisiin tähän 27 jäsenvaltion ratifiointiprosessiin, joka romuttaisi kaiken. Ja sitten kolmanneksi järjestelmän välineet. Meidän täytyy päästä rahoituspolitiikassa eteenpäin. Rahoitusjärjestelmä toimii huonosti globaalisti. Meillä ei ole juurikaan vaihtoehtoja kuitenkaan. On ainoastaan joitakin utopistisia lähestymistapoja, mutta tarvitsemme rahoitusjärjestelmän uudistuksen, jotta voidaan välttää se, että rahoitusjärjestelmä räjähtäisi jälleen käsiin. Ja jos sitä ei lähdetä nyt heti uudistamaan, niin silloin meidän täytyy vastata tästä tilanteesta seitsemän kahdeksan vuoden kuluttua – ja lähteä selittelemään uusia järjestelmäriskejä. Euroopassa on pankkeja, jotka toimivat kansallisten sääntöjen mukaan, jotka vaihtelevat e- euromaissa. Enkä puhuta sen koko EUsta. Joitakin askeleita, hyvin pieniä askeleita on otettu, mutta meidän täytyy todella lähteä uudistamaan rahoitusjärjestelmää, jossa yhdellä äärellä tai ainakin hyvin harmonisesti katsottaisiin, voisiko G20 puitteissa koordinoida asioita Yhdysvaltojen kanssa. Nousevat maat ovat hyvässä asemassa mielestäni, koska ne eivät ole aiheuttaneet kriisiä. Tässä Brasilia ja muut G20 jäsenet odottavat, että Yhdysvallat ja Eurooppa tekisivät järkeviä sääntöehdotuksia kansainvälisiksi rahoitusjärjestelmän puitteiksi niin, että voidaan välttää tulevat kriisit, joiden seuraukset ovat katastrofaaliset. Ja jos tämä argumentti ei yksin riitä, niin äh, ainakin sen tulisi riittää, jos sanotaan, että seuraavassa kriisissä kansalaiset eivät tule kestämään poliitikoilta sitä, että lähdemme pelastamaan rahoituslaitoksia, kuten tällä kertaa tehtiin. Ja näissä kysymyksissä ja näiden kysymysten lisäksi raportissa käsitellään asiaa, jonka te todella kaikki tunnette ja kaikki Euroopassa tuntevat – Tämä oli esillä myös Lissabonin strategiassa. Eli tarvitaan rakenneuudistuksia. Niitä tarvitaan pikaisesti ja syvällisiä sellaisia. Pohjoismaat ovat jo lähteneet tekemään jotakin tässä asiassa. Miksi tätä sitten tarvitaan? Me haluamme säilyttää talous, eko, taloussosiaalisen mallimme. Haluamme sosiaalista ympäristöystävällistä talouspolitiikkaa, jossa todella nämä eri näkökohdat otetaan huomioon. Ja siksi meidän täytyy olla äärimmäisen kilpailukykyisiä globaalissa järjestyksessä. Ja jos emme, tai kun emme kerran voi käydä palkkataistelua, niin meidän täytyy panostaa inhimillisempään omaan teknologiaan, josta saa lisäarvoa. Ja tältä pohjalta hyvinvointi eh, on kehittynyt täällä, mutta sitten uudella vuosituhannella tilanne on toisenlainen. Asiat ovat muuttuneet. Mutta kun tarkastellaan talouden rahoitusta, niin olemme joutuneet kasinotaloustilanteeseen, sääntöjä ei ole. Ja nyt sitten on haluttu jollain lailla vaikuttaa epätasa-arvoisuuteen, johon on jouduttu globalisaation myötä. Ja halpoja luottoja on myönnetty ja siitä on koitunut omat ongelmansa ihmiset eivät ole voineet parantaa reaalista ostovoimaansa, ainoastaan velkataakka on noussut. Tällainen malli on kehitetty ja tällaiseen tilanteeseen on jouduttu äh, läntisessä maailmassa. Ja kynnysmaiden tilanne on erittäin hankala, kun esimerkiksi ajatellaan äh, Kiinaa suurta tuottajamaata ja myöskin nykyisellään suurta kuluttajamaata, niin siitä tulee myöskin suuri lainojen antaja. Ja voi olla varsin hankalaa mahdollistaa kestävä pohjainen sosiaalinen markkinatalous tällä alueella. Siksi tarvitaan tällaista sosiaalista pakettia, tarvitaan kattavaa sosiaalista vuoropuhelua, koulutusta on parannettava humanipääomaan on kiinnitettävä riittävää huomiota. Eli näitä tuotantomalleja on parannettava ja muutettava. Ja tämä on todellinen ongelma. Esimerkiksi yliopistomaailmassa emme ole samalla tasolla verrattuna Yhdysvaltoihin – Eli tällaisia huippuosaamiskeskuksia on Euroopassa varsin vähän verrattuna Yhdysvaltoihin. Jos esimerkiksi katsotaan suuria menestystarinoita Google, Microsoft, niin huomataan, miten varsin vähän näissä on eurooppalaista osaamista mukana. Eli on mietittävä, miksi näin on. E, emmekö Euroopassa osaa yhtä paljon kuin muualla vai johtuuko se siitä, että nuorten ympäristö on toisenlainen, eli että ideoita ja ajatuksia ei saada toteutettua? Eli jollain lailla nyt tilanne on muodostunut sellaiseksi, että hyviä, älykkäitä aloitteita ei oikein saada läpi vietyä ja kehitettyä eteenpäin. Olen pahoillani, jos joudun asian näin esiin tuomaan, mutta kuitenkin eh, Euroopan eh, suurimmat yritykset 80-luvulla ovat eh, sitä edelleenkin pitkälti Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa tilanne on ihan toisenlainen. Suurissa uusissa yrityksissä siellä on johdossa nuoria, nuoria dynaamisia ihmisiä. Tämän lisäksi on muistettava se, että Euroopalla on suuri demograafinen ongelma edessään. Ja tämä ilman muuta vaikuttaa kaikkeen käytävään keskusteluun, riippumatta nyt hallituksen väreistä. Tämä on asia, joka mitä tahansa hallitusta läheltä liippaa. Tämä demograafinen ongelma, eliniän odote on noussut yli 80 vuoteen, mutta toisaalta e, työelämässä käytetyt ikävuodet, niin, vuodet, niiden määrä on vähenemään päin. Eli jos ajatellaan nyt kymmenvuotiaita lapsia, kun he ehtivät eläkeikään, niin heidän osaltaan eläkkeiden maksujen tilanne on ihan toisenlainen kuin mitä se nykyään on. Tietysti on hyvä, että elinjän odote on noussut ja muutenkin mm, elämänlaatu parantunut, mutta tässä yhteydessä on muistettava myös ne seikat, että väestöpyramidin kannalta katsottuna tilanne on hankala, koska pyramidi on kääntynyt tai kääntymässä päälailleen. Tällaista poliittista miksiä on esitetty tässä. Tästä voidaan puhua, mutta on huomioitava, miten eri väestöryhmät sitten suhta, kuuluvat tähän kuvaan mukaan, esimerkiksi naiset, lapset ja toisaalta sitten maahanmuuttajat ja maahanmuuttajien rooli. Jollain tavalla olisi puututtava tähän maahanmuuttajavastaiseen keskusteluun, jota käydään. Selvä on kuitenkin se, että 30-40 vuoden kuluttua ö, muita ratkaisumalleja ei oikein ole näköpiirissä kuin, että ö, hyödynnämme maahanmuuttajia. Ja tältä pohjalta saamme aikaan hyvää maahanmuuttopolitiikkaa myöskin. Mutta suuria reformeja tarvitaan ja tärkeää on, että niihin käynnistytään – ne käynnistetään nyt hyvissä ajoin, sillä muutoin olemme todella hankalassa tilanteessa muutaman vuosikymmenen kuluttua. Sosiaalinen malli toisaalta tässä yhteydessä sitten demograafinen kehitys. Kaiken kaikkiaan, kun pitkällä tähtäimellä asioita käsittelee, on muistettava myöskin ilmastonmuutoksen liittyvät kysymykset ja energiapoliittiset kysymykset, tässä tärkeimpänä ydinenergia kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin Siinä on päästy kyllä päästy eteenpäin Euroopassa, mutta e, maailmanlaajuisissa neuvotteluissa Euroopan rooli ei sitten ollut kuitenkaan kovinkaan merkittävä. Tietysti on hyvä, jos Eurooppa yhden yhtäläisen kannan saa aikaan, mutta tärkeää on myöskin e, voida vaikuttaa muihin Meillä ei ole yhteistä energiapolitiikkaa kuitenkaan, eikä selkeää strategiaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. No, yhteisen kantaanhan me pyrimme, mutta sitten Kööpenhaminan kokouksessa siitä ei paljon hyötyä ollut, koska kiinalaiset, Obama ja muut suuret neuvottelukumppanit olivat jo valmistelleet asiat varsin pitkälle. Eli kolme suurinta toimijaa sitten mm, esittivät, eh, missä mennään. Ja meillä ei ollut siinä paljon enää sanottavaa. Eli energiapoliittinen haaste tulee olemaan varsin suuri Euroopalle. Ja toivottavasti 2020 eh, tavoitteet voidaan säilyttää ja esittää vielä kunnianhimoisempiakin tavoitteita. mutta 2030 eh, on ehkä varsin kunnianhimoinen vuonna 2030 eh, riippuvuus fossiilisista energialähteistä tulee enemmän edelleen olemaan 80 prosenttia. Tietysti jos vaihtoehtoisissa energiamuodossa eteenpäin päästään, niin siltikin näin tulee olemaan. Ja energiapolitiikassa eh, erittäin tärkeää olisi kiinnittää riittävää huomiota energian säästötoimenpiteisiin ja energiatehokkuuteen mutta on erittäin tärkeää löytää yhteinen strategia myöskin toimittaja maiden kanssa, koska jokainen haluaa kantaa oman vastuunsa ja mm, hoitaa asiat omalta kannaltaan katsottuna, mutta on muistettava kuitenkin se, että 80 prosenttia Euroopan kansalaisista on hankalassa asemassa ja Venäjän rooli on merkittävä suurena maana tietysti. Se, sillä on suuri eh, valta neuvotteluissa ja ongelma Euroopalla on siinä, että emme yhtenäisenä pysty näitä neuvotteluja käymään, vaan erillisinä valtioina. Tärkeää olisi joka tapauksessa saavuttaa nämä asetetut 2020-2020 tavoitteet. Ja on muistettava se, että Euroopassa Euroopan parlamentti on aina, joka on ottanut sen varsinaisesti hoitaakseen, ja me ainakin teoreettisesti tai Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia, koska demokraattisen vaalen edustajat Euroopan parlamenttiin on valittu. Tässä on vielä muitakin aspekteja, jotka haluaisin esiin nostaa. Ensinnäkin sisäpolitiikka ja turvallisuuspolitiikka. Kun näistä ryhdyttiin keskustelua käymään, niin eh, varsinaista eh, kansainvälisen terrorismin vaaraa ei ollut, mutta nyt kuitenkin tästä on tullut suurin uhka, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö muitakin uhkia edelleen olisi. Georgian kriisi voidaan tässä yhteydessä mainita, vaikka nyt tässä yksityiskohtiin haluakaan mennä. Kuitenkin huomattiin, että pelkästään järjestäytynyt rikollisuus ei ole ongelma, vaan monet muutkin aspektit on huomioitava. Tässä raportissa me pyrimme nämä aspektit niin hyvin kuin vain mahdollista esiin tuomaan. Erittäin tärkeää, että naapuruspolitiikka on riittävän pitkälle kehittynyttä yhteytemme Venäjään eivät voi olla samanlaiset kuin esimerkiksi Etelä-Afrikkaan. On selvää, että Venäjän suhteen tarvitaan ihan erilaisia lähempiä suhteita. Ja on hyvä, että tässä asiassa nyt ilmeisesti ollaankin eteenpäin menossa. EU-Venäjä-strategiaa ollaan kehittelemässä ja meidän on seurattava asian kehitystä Ja kun sisäpolitiikasta ja naapuruspolitiikasta puhutaan, erittäin tärkeää katsoa, miten miten eh, suhteemme Turkkiin kehittyvät. Politiikan toimijoista vaikuttaa siltä, että jotkut ovat näkemyksiään muuttaneet Helmut Kohl esimerkiksi on tuonut aikaisemmissa yhteyksissä esiin sen, että mm, Eurooppa ei voinut olla vielä valmis eh, lähestymään Turkkia, mutta nyt kuitenkin Turkki on otettu ehdokasmaaksi ja kun näin on, niin ei voida yhtäkkiä kääntää takkia, vaan on pitäydyttävä sitoumuksissa, joihin on joskus sitouduttu. Jos Helmut Kohl olisi pidempään toiminut kanslerina, niin ehkä näkemysmuutoksia ei olisi tapahtunut. Mutta on erittäin tärkeää, että jos johonkin ryhtyy, niin toimii sitten myöskin mm, johdonmukaisesti ja vie asiat loppuun. Esimerkiksi Turkin ulkopoliittinen tilanne on varsin hankala vakavasti otettava. Me emme voi sulkea silmiämme ikään kuin emme olisi lainkaan havainneet, mihin suuntaan kehitys on menossa. institutionaalisia kysymyksiä emme raportissamme voineet laajemmin käsitellä, mutta unionin ulkoasian hallinto on uusi asia ja uutta on myöskin se, että Euroopan parlamentti on nyt mukana yhteispäätösmenettelyssä. Eli parlamentilla on suoria valtuuksia ja joissain asioissa sitten välillisiä, mutta on tärkeää, että ulkoisen hallinnossa kysymykset hoidetaan kunnolla ja johtotehtävät varsinkin siellä saadaan kunnolla hoidettua. Jollain laillahan kyseessä on riippumaton elin. Ja jos sen tehtävänä on toteuttaa eurooppalaista ulkopolitiikkaa, riippumatta nyt siitä, kuka johdossa on, puhutaanko korkeasta edustajasta tai johtajasta. On kuitenkin mietittävä, miten menetellään esimerkiksi kauppapoliittisissa kysymyksissä. Nehän liittyvät myöskin ulkoasian hoitoon. Ja niistä sitten vastaa komissaari, eri mutta korkea edustaja, hän kuitenkin johtaa ulkoasian hallintoa. Emme vielä tiedä, miten tässä asiassa edetään, mutta tärkeää olisi kuitenkin pyrkiä siihen, että toiminta ei olisi tehotonta. Ja kysymys kuuluu, halutaanko ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä edetä, ja ilmeisesti tätä ainakin toivotaan. Ja näihin tärkeisiin elemeihin tulee näin ollen kiittää, kiinnittää riittävää huomiota. Ja raportteja, niitähän on kyllä laadittu valtavia määriä. Ja näissä on esitetty tilastotietoja eh, koulutusjärjestelmistämme, on esitetty lukuja demograafisesta kehityksestä, työllisyysluvuista eh, ja niin edelleen, talouden kehityksestä ja kaikista näistä asioista. Eli tietoa kaikesta mahdollista on saatavilla siitä, ei todellakaan ole puutetta. Tietoa on saatavilla vaikka kuinka paljon, mutta mitä tarvittaisiin olisi hyvin koordinoituja tietoja, jotta päätöksiä tehtäessä on mahdollisuus hyvin hyödyntää näitä tietoja. Ja tässä Euroopan parlamentin rooli on ollut merkittävä. Kiitoksia puheenjohtaja González. tämä projekti, EU-hanke e vuoteen 2030. Sanoit, että tämä raportti on varsin lyhyt, kun katsotaan, mitä kaikkia ongelmia meillä on edessämme. Tarvitsemme todella profeettillista karismaa siihen, että pääsemme eteenpäin. Ja jotta politiikat saadaan todella suunnattua parhaaseen mahdolliseen suuntaan. Ainakin meidän täytyy luoda pohjaa sille, että saadaan aikaan sellaista politiikkaa, että Eurooppa saa sen jalansijan, joka sille kuuluu. Nyt siirrymme keskusteluihin. Ensin kollega Duff. Uh, President, um, uh, Mr. G- uh, Hyvä puheenjohtaja, Kiitoksia. Edustaja Gonzales tästä esityksestänne ja tästä kritiikistänne, joka kohdistuu tämänhetkiseen tilanteeseen. Euroopan unionissa ja sen lähialueilla. Olen aivan samaa mieltä Turkin strategisesta merkityksestä. Ja valittelen sitä, että se oli osa tätä teidän tehtäväkenttäänne tässä työryhmässänne. Siis se, että teitä kiellettiin puhumasta rajaongelmasta. Mutta mehän kaikki tiedämme, miksi ei siihen enää kannata palata. Ja sitten tässä on tietysti vielä se ongelma, joka liittyy EUn ja Turkin välisiin suhteisiin. Ja tuon ongelman merkitys vain kasvaa, kun siirrytään kohti sitä, että pyritään varmistamaan paikkamme mantereella. Kysymykseni koskee parlamentin populistista legitimiteettiä. Lissabonin sopimus nimittäin teki kovasti sen eteen, että parlamentin valtaa vahvistettiin. Ja sen äh, sopimuksen pohjautuva legitimiteetti on ihan selvä. Mutta meillä edelleenkään ei ole kansantukea ja arvostusta näin tärkeälle parlamentille. Ja haluaisinkin tietää, mitä teidän ryhmänne oli mieltä tästä ongelmasta. Mitä olette erityisesti mieltä poliittisten puolueiden roolista ja Euroopan puolueiden liiton poliittisesta heikkoudesta. Oletteko sitä mieltä, että parlamentin vaaliprosessin muutos, joka tulee vuonna 2014 voimaan, jonka tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen vaalipiiri niin, että jotkut edustajat valitaan yleiseurooppalaisesta mm, ääniluettelosta olisi myönteinen tekijä, kun pyritään lisäämään parlamentin kansansuosiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Duff. Seuraavaksi Gurmai varapuheenjohtajamme. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, dear Kiitos puheenjohtaja. Voin pitkälti yhtyä seikkoihin, jotka raportissa on haasteina esitelty. Nyt ollaan käännekohdassa EUn historiassa ja kriisiin esitetyt vastaukset on huomioitava, äh, kun puhutaan pitkän ja keskipitkän aikavälin uudistuksista. Tiedämme kuitenkin, että kun unionia uudistetaan, ja taloutta ja yhteiskuntaa muutetaan, niin tilanne on hankalampi kuin jos nämä asiat tehtäisiin esimerkiksi Yhdysvalloissa, koska e, olemme hieman atyyppinen e, kokonaisuus poliittisesti ja taloudellisestikin, vaikka yhtenäisempiä olemmekin kuin ennemmin. Olemme esimerkki, e, erikoinen esimerkki se, mikä on hyvä ehkä lyhyellä aikavälillä, ei välttämättä ole sitä pitkällä aikavälillä. Ja puhun tässä kansallista eurooppalaisista intresseistä ja mahdollisesta sovun löytämisestä. Eurooppalainen yhteistyö lähti liikkeelle, kun tavattiin, että kun luopuu hieman äh, suvereniteetista, niin äh, voi saada taloudellista vaikuttamismahdollisuuksia, mitä muutoin ei olisi ollut mahdollista saada. Unionin historia osoittaa, että näin on ollut ja on aina tällä tavalla mahdollisuus löytää ratkaisu ja kompromissi. Ja tämän vuoksi äh, yhteistyö on laajentunut ja syventynyt jatkuvasti. Ja olen melko lailla luottavainen, että Eurooppa tälläkin kertaa voi muokata talouttaan ja yhteiskuntansa sopivalla tavalla ja näin löydämme jälleen roolimme uudessa maailmassa. Historiassakin olemme joudut aina uudelleen uudelleen määrittelemään sen, minkälainen Eurooppa on, mutta on mietittävä, mitä ovat oman etumme. Ne ovat kaikkien kansallisiakin intressejä. Tässä on nyt esitelty hyvä lähtökohta, mutta on saatettava päätökseen se, mihin on ryhdytty ja miten sitten kansalliset hallitukset tämän kaiken näkevät, miten eurooppalainen keskustelu eurooppalaisen etuihin ja politiikkoihin voi kehittyä ja itsekin tätä aihetta sivuavaa mietintöä olen laatimassa. Ja miten muotoilla Eurooppa sellaiseksi, että kansalaiset ymmärtävät, että se on myös heidän etujensa mukaista. Ja kun arvoista puhutaan, niin nyt ollaan myöskin arvokriisissä Euroopassa neoliberalismi on ongelmallinen asia ja on mietittävä, miten sosiaalinen Eurooppa on mahdollista saada aikaan. Miten voidaan vakuuttaa Kiina ja Yhdysvallat siitä, että eh, talouden hallinnointi on myöskin tärkeää? Tiedämme kyllä, että vuoden 2009 eh, Euroopan vaaleissa 42 prosenttia äänesti, eli kansalaiset ovat edelleenkin skeptikkoja Euroopan unionin suhteen. Uskoisin kuitenkin, että raportti tekee hyvän Äh, alkusysäyksen. Ja jos puhutaan Lissabonin strategiasta, vertaan sitä ja Eurooppa 22-strategiaa, niin kannattaisi ehkä puhua Madridin strategiasta, koska Espanjan PJ-kaudella sitä valmisteltiin ja se on heikompi kuitenkin äh, tasapuolisuus, äh, sukupuolisen tasapuolisuuden osalta ja ehkä tähän tulisi kiinnittää huomiota lähemmin vielä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Hauregi. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että monien espanjalaisparlamentaarikkojen nimissä on suuri kunnia, että te, Gonzales, olette tämän mietintäryhmän puheenjohtaja ja olette täällä tänään puhumassa tästä tästä aiheesta, jota parlamentina ylipäätään EU tulisi käsitellä paljon useammin ja tiiviimmin. Mitä tulee sitten parlamentin rooliin, nyt kun on uudet puitteet, jotka Lissabonin sopimus antaa, niin Euroopan parlamentin rooli on hyvin tärkeä, kun luodaan politiikan dynamiikkaa. Ja haluaisin ottaa seuraavat asiat hyvin lyhyesti esiin. Ensinnäkin laajentuminen, ei ainoastaan Turkki. Miten te suhtaudutte EU-laajenemiseen mahdollisesti 30-32 maahan, niin että Balkankin liittyy. Kroatian liittyminen on jo lähes tulkoon kiveen kirjoitettu. Ja kun katsotaan vuoden, äh, siis 27 jäsenvaltion kokemuksia, niin pitäisikö Euroopan tässä edetä tavallaan kahta eri nopeutta? Voidaanko tässä todella tehdä niin, että jotkin maat etenisivät nopeammin, niin että ei katsottaisi ainoastaan tätä maamäärää 27, 30, 32. Ja sitten toinen asia, jota ette maininnut, mutta joka on tässä raportissa, koskee kansalaisoikeuksien laajentamista koko EUn alueelle. Olemme saaneet aikaan yhtenäismarkkinat, jossa kauppatavarat ja pääoma liikkuvat hyvin, mutta meillä on edelleen valtavia ongelmia kansallista vastustusta siinä, että yhdenmukaistettaisiin kansalaisten oikeudet. Esimerkiksi voisin ottaa tässä yliopistotutkinnot, avioliitot, siviililainsäädäntö, rikosoikeus ja niin edelleen. Eli meillä on todella paljon erilaisia asioita, joita tulisi yhtenäistä, niin kuin Maastrichtin sopimuksessa jo sanottiin, mutta tässä päästään eteenpäin hyvin, hyvin hitaasti. Sitten kolmanneksi otitte jälleen esiin sen, että tässä tavallaan yritetään suhtautua nyt mahdolliseen tulevaan rahoituskuplaan. Minkälaista pohjaa tässä nyt siis luodaan EUlle rahoituskysymyksissä, jotta toimittaisiin nopeasti ja tehokkaasti. Ja sitten viimeiseksi Euroopan taloushallinto on vielä kesken. Neuvosto on luomassa tällaista puolivuotiskautta EU-ssa. Ja tähän liittyisi tiettyjä jäsenvaltioiden budjettien seuraamisia, jotta voitaisiin seurata ja valvoa entistä paremmin kasvojen vakaussopimusta. Pitäisikö tähän työhön ottaa paremmin mukaan rakennemuutokset, mahdolliset sanktiot, jotta jäsenvaltiot todella lähtisivät luomaan rakenneuudistuksia? Ja vielä aivan lopuksi. Uskotteko, että ECOFINin puheenjohtaja tai jokin muu rahoitus vastaava tai tähän vastaava voisi olla tällainen 27 jäsenvaltion yhdistävä tekijä. Näettekö tämän mahdollisena? Kiitos. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron muille puheenvuoroa pyytäneille kollegoille, niin olen sitä mieltä, että olisi hyvä, että puheenjohtaja Gonzales vastaisi ensin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Primero, respecto de Turquía en el Yritän olla lyhyt sanainen. Mitä tulee Turkkiin, raportti ottaa tähän selkeästi kantaa, niin että tämä, tämä prosessi pitäisi saattaa päätökseen. Ja sitten legitiimiysongelma, joka parlamentilla on. Parlamentilla on legitiimiys, joka sille tulee, siitä, että se on suoraan valittu elin. Ja sen valtaoikeuksia vahvistetaan myös sopimuksin. Ja jos jotakin legitiimiyttä sillä ei ole, on tavallaan toiminnan legitiimiys. Mutta tämä riippuu yksin parlamentista ja oma kokemukseni on se, että tällaista legitiimiyttä tarvitaan – ja tähän riittää se, että toimitaan legitiimisti. Eli parlamentilla on sekä sopimusten että äänestystuloksen antama legitiimiys takanaan. No, tässä täytyy myös katsoa kansalaisiin. Vastaamme, tai vastaako parlamentti kansalaisten odotuksiin kylliksi? No minä en voi tähän vastata, vaan parlamentti itse. Ja mitä tulee näihin sitten Euroopan laajuisiin puolueryhmiin, olisi hyvä, että olisi tällaisia 30-50 ehdokkaan luetteloita, jossa olisivat tärkeimmät ehdokkaat niin, että päästäisiin eroon tällaisesta epäselvästä tilanteesta. Sanotaan, että on tällainen ja tällainen vaihtoehto. Sosiaalidemokraatti, liberaali, kristillisdemokraatti, kansanpuolinen jäsen. Ei vaan sanotaisin, että olisi tällainen selkeä lista, lista jolla olisi myös selkeä johtaja takana. Sitten toiseksi Euroopan uudistaminen on paljon hankalampaa kuin Yhdysvaltojen uudistaminen. Tämä on aivan selvää. Eri etujen yhdistäminen Euroopassa on hyvin monimutkaista. Ja no, Kalifornian kriisi, minä sitä juuri tällä hetkellä analysoin, vaikka tämä kuulostaakin ehkä vähän vitsikkäältä. Kalifornialla on maailman toiseksi korkein BKT henkilöä kohden, mutta sen ongelmat ovat valtaisia. Ja tällä hetkellä, tänä vuonna esimerkiksi se on budjetoinut vähemmän varoja koulutukseen kuin vankiloihin. Eli tässä todella on vaikeita kysymyksiä. Parlamentin kolmen, kolmen neljäsosan tulee hyväksyä tietyt muutokset Ja tässä rikotaan edustuksellisen parlamentin edustavuutta jatkuvasti. Parlamentti otetaan käsiteltäväksi erilaisia aloitteita, niitä hyväksytään. Mutta kukaan ei katso kuitenkaan, miten erilaiset päätökset vaikuttavat budjettiin. Ja Kalifornia, vaikka se onkin vain yksi osa valtio, niin se on maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä taloudellinen tekijä, sillä on korkea teknologian taso. Mutta sielläkin poliitikot ovat tunnustaneet, että ratkaisua ei ole näköpiirissä. Ja haluan muistuttaa, että meidänkin demokraattinen järjestelmä, järjestelmämme alkaa nähdä ensimmäisiä merkkejä siitä, että tilanne ei toimi. Ja tällä hetkellä tässä on esillä tietynlaista kiintymystä Kiinaa kohden. Eli tämä on asia, joka täytyy jatkossakin ottaa huomioon. No, tämä hieno Euroopan kokemus siitä, että vapaaehtoisesti lähdetään jakamaan suverenisuutta – ja se, että tunnustetaan se, että tällä tavoin voidaan toimia, niin tähän ei liity pelkästään mikään päätöksentekoon liittyvä ongelma. Ei, koska neuvosto, Euroopan neuvosto, kyllä siellä analysoidaan ongelmia hyvinkin selkeästi. Mutta se, että tunnistetaan ongelma ja ymmärretään se, ei niinkään ole mielestäni ongelma, vaan se, että sitten kun ongelman ydin on ymmärretty, niin todella löytyy halukkuutta lähteä soveltamaan näitä erilaisia ratkaisumalleja. Eli tähän liittyy tahdon ongelma. No totta kai meidän täytyy puhua budjetista, tästä ei puhuttu, mutta näette tästä raportista, että jos Euroopan neuvosto sitoutuu siihen, että se antaa tietyn prosentin budjetista tutkimus-, kehitys- ja investointi sillä, että parannetaan EUn asemaa globaalisti, niin ei tarkoita sitä, että EU sinänsä pitäisi päästä tähän tavoitteeseen. Mutta jos neuvosto todella sitoutuu, ja mehän kaikki olemme yhtä neuvostoa, niin jos neuvosto siis sitoutuu tällaiseen yhteen tavoitteeseen, olipa se mikä tahansa, niin sillä ei ole takanaan pelkästään EUn talousarvio, vaan 27 valtionpäämiestä, jotka sanovat ja seisovat tämän päätöksen takana ja sanovat, että kyllä tämä on prioriteetti. Eli taloushallinto on tässä ensisijaisella sijalla. Kuitenkaan emme saa sotkea taloushallintoa budjettihallinnointiin. Tässä, tästä voi syntyä suuria ristiriitoja. Aikaisemmin sanoin, että se, että täytetään kasvojen vakaussopimus on riittävä Taloushallinto merkitsee talouksien lähentämistä. Mutta jos todella sitoudutaan siihen, että tulevina vuosina jokainen hallituksen päämies sanoo, että täytyy päästä tähän ja tähän määrään julkisia investointeja, tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiovaroihin. No, meillä on yksi prosentti käytettävissämme ja se on paljon vähemmän kuin mitä Yhdysvalloilla on käytettävissä, niin on, selkeä, se, on siis aivan selvää, että tällä yhdellä prosentilla ei voida päästä kaikkiin niihin tavoitteisiin, joita meillä on. En, ole, en kuitenkaan sano tässä, että meidän tulisi nyt lisätä varoja talousarviossa, vaan sanon, että jos Euroopan neuvostossa lähdetään tiettyihin sitoumuksiin, niin silloin täytyy toimia niin, että yhdistetään EUn talousarvio ja tietyt kansalliset ö, talousarvioprioriteetit. No sitten laajentuminen 30 tai 32 maahan ei tule muuttamaan ongelmien ydintä. Ja minua huolestuttaa nyt Turkin lisäksi tässä se, että jos mukaan otetaan uusia maita – niin saattaa syntyä tällainen jakolinja, tekni, etninen tai kulttuurinen jakolinja. Mutta en halua nyt mennä tämän pidemmälle. Jos siis Turkki-ongelman lisäksi näemme, että Balkanin maat liittyisivät EU-hun, paitsi jotkut maat, joissa on tiettyjä etniskulttuurisia ongelmia, niin silloin tilanne voi muuttua hyvin hankalaksi. No sitten tämä monen nopeuden Eurooppa. Kyllähän Eurooppa on aina elänyt tavallaan monta eri nopeutta. Jotkin ovat todellisia, jotkut tunnustettuja näkemyksiä Tällä hetkellä on maita, joissa on vaikka minkälaisia opt-outteja, onpa niistä sovittu kansanäänestyksessä tai ei. Halutaan olla Naton jäsenenä, mutta on kuitenkin opt-out tietyissä puolustuskysymyksissä. Eli geometria on todella moninaista Euroopassa, mutta tästä voidaan pitää kiinni. Jos eroja ei synny liikaa, eikä synny sellaista tilannetta, että kukaan ei enää tiedä, mitä pitäisi tehdä. Eli meidän täytyy pystyä hallinnoimaan sitä, että on erilaisia tilanteita. Meillähän on jatkuvasti useita hyvin erilaisia tilanteita. Meillä on neutraaleja maita, NATO-jäseniä, Meillä on aivan kaikkea. Eli tilanteet vaihtelevat. Mutta pystymme pitämään langat käsissämme, jos vältymme siltä, että erot kasvavat liian suuriksi. Ja sitten täällä viitattiin rahoitusviranomaiseen. No meillähän on jo euron ympärillä euroryhmä. Ja ehkä asioiden yksinkertaistamiseksi voisimme ajatella, että meillä olisi Euroopan neuvoston puheenjohtaja, koko neuvoston johtaja olisi euroalueen ja emun johtaja niin, että ei synnytetä mitään tuhatta erilaista titteliä. Meidän täytyy kuitenkin muistuttaa heille, että he ovat virkamiehiä, mutta meidän täytyy välttää siltä, että syntyy liiallista kansallistamista tässä. No, vaikka mitähän tässä on jo yritetty, on kuitenkin mahdotonta, että kaikkea pystytään kontrolloimaan. No, tuleeko sitten uutta rahoituskriisiä? Kyllä, tästä on merkkejä, koska rahoitusjärjestelmässä on muuttunut ainoastaan se, että tuotantotaloudelle ei anneta enää lainoja yhtä helposti. Eli erilaiset tuotteet, kuten johdannaiset, luottoriskin vaihtosopimukset ja niin edelleen. Pankit tietävät, että tilanne ei ole muuttunut mihinkään. Ne myyvät näitä samoja tuotteita edelleen. Investointipankit ovat täysin raunioina Niinkö? No ei, ei näin ole. Vaan asiakas on edelleen pelkkä väline sille, että saadaan myytyä tiettyjä tuotteita. Jos minulla on asiakas, jonka haluan kanta-asiakkaaksi, hoidan hänen säästöjään Minun täytyy antaa oikeanlaisia neuvoja. Nyt todella tärkeätä yksityisellä rahoitussektorilla ovat juuri nämä välineet, nämä tuotteet, joilla saadaan tulosta aikaan. Ja tästä taas pitkälti riippuu se, kuinka paljon johtoportaan jäsenet tienaavat. No en viittaa tässä mihinkään jokapäiväiseen eri salkkujen hoitoon, vaan sellaisiin tuotteisiin, joita kuluttajat eivät ymmärrä. Sitten lopuksi tämä kansalaisuuskysymys. Tämä on italialainen käsite. Ja on totta, että jos tässä oltaisiin toimittu, tai italialaiset olisivat toimineet niin hyvin, että tämä todella olisi muuttunut käsitteeksi, niin silloin meidän ei olisi tarvinnut enää esitellä toista tällaista. Mutta tämä käsite on siis alun perin syntynyt Italiassa. No, olisimmeko voineet päästä pidemmälle? Vieläkin on hankala ymmärtää reaali ajassa liikkuvaa tietoa. Mutta emme ole päässeet vielä kyllä pitkälle esimerkiksi mitä tulee sosiaalisten oikeuksien laajentamiseen. Eli jos liikkuu Euroopan alueella, niin silloin näihin ongelmiin, näihin oikeuksiin liittyy edelleen monenlaisia esteitä. Olette varmasti kuullut vaikka minkälaisista kansalaisista heillä on oikeuksia tähän ja tähän. Mutta ei ole mitään pahempaa tai naurettavampaa se, kuin se, että lisäämme Erasmuksen ja muiden hankkeiden kautta liikkuvuutta – sitten italialainen tai ranskalainen lähtee Iso-Britanniaan. Tämähän voisi olla oikein eurooppalaisuuden esimerkki. Niin on hirveä, jos hänellä on perhe ja tämä perhe ei tiedä, mitkä sen oikeudet ovat. Tässä syntyy siviilioikeudellisia valtaisia ongelmia. Miten rekisteröidä perheenjäsenet, jotka elävät kahdessa kolmessa eri maassa. Eli nuorten elämää Euroopassa voitaisiin helpottaa silloin, kun he liikkuvat maasta toisen pitäen Eurooppaa omanaan. He voivat liikkua siis minne tahansa, mutta tähän liittyy todella valtaisia ongelmia. He eivät tiedä, mihin he rekisteröityisivät, mikä heidän kansallisuutensa olisi ja niin edelleen. Euroopassa on saatu aikaan siis paljon hyvää. Yhtenäismarkkinat, yhteisvaluutta, vapaa liikkuvuus, nämä, nämä ovat kaikki hienoja asioita. Ja tämä on kuitenkin ollut tällainen ylhäältä alas lähestymistapa, mutta nyt täytyy alkaa käyttää alhaalta ylöspäin lähestymistapaa niin, että kansalainen on kaiken keskiössä, ei minään palveluiden tai tuotteiden tuottajana, vaan kansalaisena. Eikö kansalainen, aivan tavallinen kadumies, pitäisi ottaa tällä tavoin huomioon? Eli tästä puhun, kun puhun siitä, että pitäisi päästä eteenpäin. Eli meidän täytyy todella olla vastuullisia kansalaista kohtaan. Grazie, grazie. Adesso ancora. Kiitoksia. Nyt meillä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että olette lyhytsanaisia, koska viideltä siirrymme äänestämään. Janis Barnuevo. Gracias, presidente. Muchas gracias. También me sumo al agradecimiento al presidente González. Kiitoksia Mm, edustaja Gonzales, kiitoksia siitä, että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin. Luin kertomuksenne toukokuussa. Ja ensi kommenttini on se, että esititte asian neuvostolle rahoituskriisin keskellä. Ja El Pais-lehdessä todettiin, että ministeri ei kiinnittänyt juurikaan huomiota tähän kertomukseen, koska oli eurokriisi ja rahoituskriisi käsillä, mutta haluaisin esittää kysymyksen omalta pieneltä puoleltani. Oletteko kuullut minun vaalipiirissäni nimittäin kysyttiin sitä, että ihmeteltiin sitä, että olitte tämän pohdintaryhmän puheenjohtajana. Niin mikä on neuvoston virallinen kanta? Kantahan teille tämän, neuvostohan teille tämän tehtävän antoi. Mikä on neuvoston kanta sitten tähän kertomukseen? Varmaankin sillä on jotain sanottavaa. Eli minusta olisi tärkeää tietää, mikä olisi neuvoston kanta. Ja parlamenttihan on tarkastellut tätä teidän kertomustanne, mutta meidän tulisi käsitellä sitä syvällisemmin. Kolme muuta toimielintä ovat tärkeitä, mutta neuvosto kokee tärkeimmässä asemassa. Sillä on määräysvalta. Siellä ovat valtion ja hallitusten päämiehet. Ilman heidän hyväksyntäänsä me emme pääse eteenpäin. Enkä ole sitä mieltä, että tässä on pessimistiset päätelmät kyseessä, vaan tässä on erilaisia ajatuksia, ratkaisumalleja ja ehdotuksia tässä kertomuksessa. Mutta millä tavalla voimme nyt sitten taistella politiikan uudelleen kansallistamista vastaan ja talouspolitiikan protektionismia vastaan. Monet jäsenvaltioiden poliitikot toteavat, että kukaan ei pakota minua menemään Brysselin Kukaan ei pakota minua osallistumaan näihin Brysselissä tehtäviin päätöksiin. Tärkeä asia minulle on se, että haluan tietää, millä tavalla neuvoston jäsenet reagoivat tähän teidän kertomuksenne. puhutte maahanmuutosta, kilpailukyvystä, taloudesta, ilmastonmuutoksista, erilaisista ajatuksista tässä kertomuksessanne. Ja viimeinen sitten tämä optimistinen kommentti. Olen kiinnostunut ulkosuhteista. Ja tilanne on yhä sama kuin se oli muutama vuosi sitten, että EUlla on parempi imago EUn ulkopuolella kuin sen sisällä. jos katsotte Obaman ehdottamia uudistuksia, niin hänkään ei ole ollut erityisen suosittu, kun hän on tehnyt terveysuudistuksia ja muita vastaavia. Hänellä on ollut valtavia esteitä, kun hän on pyrkinyt viemään lainsäädäntöä eteenpäin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissakin on sisäisiä ongelmia. Monet puhuvat myös siitä, että ei pelkästään Eurooppa ole menettämässä merkitystä, vaan myös Yhdysvallat ja nämä uudet kasvavat maat ovatkin sitten nostamassa päätään. Puhutaan BRIC-maista, Brasilista, Venäjästä, Intiasta ja Kiinasta. Joillakin näistä maista on enemmän sanottavaa ja valtaa maailmannäyttämällä kuin toisilla. Mutta entäpä Kiina ja Venäjä? Kyllähän niillekin syntyy kriisejä seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Eli haluaisin kuulla teidän reaktionne tähän kommenttiin. Serkas, olkaa hyvä. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia paljon puheenjohtaja Gonzales myös teille. Minäkin äh, liityn näihin kiitoksiin. On hienoa nähdä, että täällä kuulee visioista, jotka menevät pidemmälle ja että otetaan huomioon tuleva, tulevat sukupolvet. Haluaisin viitata yhteen ongelman, jonka otitte esiin puheenjohtaja, eli demografinen kriisi. Se voi aiheuttaa suuria ongelmia tai tuhota sosiaalisen taloudellisen mallin, mallimme, jos emme toimi. En kuitenkaan usko, että hallitukset ovat mitenkään uhreja tässä asiassa. Meillä on ollut kaksi mietintää tästä kysymyksestä valiokunnassa, mutta uskon, että meillä on paljon ongelmia, joihin vastata. Ja demografinen ongelma on todella yhteinen ongelma. Se vastaa kaikki, tai kuuluu kaikille, koska tämä näkyy eri maissa puhutaan sosiaalisesta mallista 40-50 vuoden päästä, mutta myös pääomaongelmista. Tämä on rakenteellinen ongelma, joka liittyy sisäpolitiikkaan, mutta usein tässä kuitenkin ollaan puolustuskannalla, eikä käsitellä tätä ongelmaa laajasti. Tässä käytetään vääränlaista kieltä. Eivät hallitukset ole siis tässä minään uhreina, vaan ne lähtevät uudelleen kansallistamaan asioita – ne, ne eivät näe Eurooppaa alueena, johon ne siirtäisivät valtavan ongelmia. Eli tähän täytyy puuttua. Ja jos demografisen ongelmaan edelleen puututaan näin lyhytnäköisesti, niin tämä parlamentti tulee toimimaan ja se haluaakin yrittää pelastaa tämän sosiaalisen taloudellisen mallin. Mutta tässä todella on vaara siitä, että joudumme jälleen kansallisten ajatusten vangeiksi. Sitten lopuksi vielä rakenteelliset muutokset. Niille tarvitaan laajaa kansan tukea, legitimiyttä ja tässä puhutaan kestävästä hyvinvointivaltiosta, mutta tässä ei saa unohtaa fiskaalista vakauttamista tulevina vuosina. Kansalaisilla on valtaa valvoa ja tämä onkin uudistuksessa ydinkysymys. Eli miten saada aikaan uudistuksia, jos niitä ei eivät tue kansalaiset kaikista sydämestä. Kiitokset. Ja Schöpling seuraavana, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset puheenjohtaja Gonzalesille varsin mielenkiintoisesta esityksestä. Haluaisin itse kommentoida kolmea seikkaa. Ensinnäkin tulevaisuus. 20-30 vuotta sitten ennen globalisaatiota oli helpompi ehkä arvioida tulevaisuutta, ainakin eh, tietyllä varmuudella. Mutta tämän päivän ongelma on ymmärtääkseni ja monen mielestä siitä, että muuttuja on liikaa. Eksponentiaalista kasvua on tapahtunut esimerkiksi vaikuttajista puhuttaessa poliittisista, taloudellisista ja eh, kulttuurisista, sosiaalisista ja myöskin sotilaallisista toimijoista puhuttaessa. Ja kun näiden vuorosuhteita tarkastellaan, niin tällöin on mahdollista, että tämä Brothers-tyyppinen kriisi saattaa tulla kyseeseen. Eli maailma ei ole välttämättä yhtä turvallinen ja varma kuin mitä se oli vielä 80-luvulla. Eikä tämä vaikuta pelkästään Eurooppaan. On eh, toimijat, jotka ovat yhteydessä jatkuvasti toisiinsa. Ja ehkä voisi antaa yhden esimerkin eh, Kiinasta. Kun Kiinaa ulkopuolelta tarkastelee, niin se vaikuttaa varsin vakaalta. Kuitenkin todellisuudessa 25-30 eh, prosenttia eh, sen luotosta on niin sanottuja huonoja. Eli se on ikään kuin korttitalo, joka saattaisi, vaikka ei välttämättä saattaisi luhistua, ja tällä olisi huomattavat seuraamukset koko maailmaa ajatellen, myös Yhdysvaltoja dollarin vuoksi. Ja kysymys, jonka olisin esittänyt teille, on miksi seikka, jonka mainitsitte, eli eh, herätyssoitto, jonka saimme Kööpenhaminassa, ei oikein mennyt perille. Mielestäni tätä viestiä ei oikein ymmärret. Eli olemme kutistuneet, meidän merkityksemme on pienentynyt, meitä ei haluta kuunnella. Ja sitten toinen seikka, sekin liittyy varsin läheisesti analyysiin, jonka esititte. Et monin mielestä monet muut maat ovat, ovat turvallisempi lähde kuin Eurooppa. Ja näin nyt tilanne on kääntynyt toisinpäin verrattuna parinkymmenen vuoden takaiseen. Ja kysyisinkin, miten olisi mahdollista vakuuttaa kansalaiset ja poliitikot siitä, että jotkut kriisit ainakin ratkaistaan paremmin Euroopan tasolla kuin kansallisvaltioiden tasolla, ja niitä siellä edes välttämättä pystyttäisi ratkaisemaan lainkaan. Ja sitten korkeamman asteen koulutuksesta itse olen tällä saralla pitkään toiminut ja kokemukseni on sellainen, että kun kriisi ilmenee, niin aina sieltä on helpoin leikata korkean asteen koulutus ei ole sillä tavalla sidottu politiikkaan. Ja heijastelen sitä, mitä tietopohjasta yhteiskunnasta sanoitte. Katsoisin, että tämä olisi varsin lyhytnäköistä politiikkaa näiden valtioiden taholta, jos leikataan nimenomaan asteen koulutustoimissa. Ja unionin jäsenmaat ovat sidosryhmänä eh, tässä koulutusverkostossa ja olisi kysyttävä sitä, miten tämä viesti halutaan saada läpi. Mehän kaikki toimissamme jollain tavalla vaikutamme myös toisiimme. Sí, gracias, presidente. Sí, también unirme. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella ja kiittää teitä, kuten kollegamme, tästä raportista ja sen esittelystä. Tässä mennään hyvin pitkälle. Haluaisin muistuttaa teitä Välimeren alueesta, eteläisestä Välimeren alueesta kymmenen vuoden kuluessa. Siihenkin kriisi on vaikuttanut, on ollut kriisi Turkin suhteen. Ja näyttää siltä, että voisimme saada aikaan parempia energia- tai terrorismin vastaisen taistelun sopimuksia. Puhuitte näistä, mutta Barcelonan prosessi jäi kesken ja Välimeren unioni näyttää sekin jäävän kesken. Eli mikä olisi se rooli, joka Välimerellä tulisi olla, jotta se olisi entistä voimakkaampi ja paremmin integroitunut. Ja sitten viimeisenä puhujana Bronx. Hetkinen, tässä onkin kaksi vielä. Ensin Rauli Heine. Olkaapa hyvä. Thank you. Um, very, very... Kiitoksia. Hyvin lyhyesti. Parola. No, come on. Sorry. Possiamo invertire così, chiude oh, lei in bellezza? Bene, allora proporzio... No, jatkakaa vaan, olkaa hyvä, herra Thank you, Mr. President. Uh, very... No, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin nopeasti. Kovasti kiinnosti tämä Gonzalesin kertomus siinä kohdin, jossa hän sanoi, että yhtenäismarkkinoiden ja euron luominen ja vielä yksi kehityskulku, en enää muista mikä se oli, on kaikki luotu ylhäältä alaspäin ja totesitte, että nyt täytyy luoda aivan sama alhaalta ylöspäin. Toivottavasti en siterannut teitä väärin. Onko tässä kyseessä uusi esimerkki siinä, että EU nyt jo pakottaa tiettyyn kehitykseen ilman, että sitä on ylipäätään pyydetty? Ja jos yhteenkuuluvuus etenee, niin eikö sen tarvitsisi edetä ihan toisella tavalla, jos tuollaista pyyntöä esitetään ja sitten sen seurauksena, eikä toisinpäin? Grazie, onorevole De Keyser. González, olette tutkinut näitä asioita todella pitkälle ja se on tietysti meille erittäin suuri etu, toteaisin. Ja minulla onkin kysymys tähän, josta viimeksi puhuitte, eli siitä, Millä tavalla näette Euroopan unionin tulevan yhteistyön? Kertomuksessa nimittäin todetaan, että meillä pitäisi olla kehitys- ja kauppapolitiikka, joka on niin sanotusti älykästä politiikkaa, jossa tietysti pitää tehdä vaikeita päätöksiä tuohon kierroksella ja niin edelleen. Mutta koska muissa kohdin menitte pidemmälle kuin tämä kertomus, niin voisitteko tässäkin kohdin myös hieman kehitellä tätä omaa visiotanne Euroopalle? eli kehitys- ja yhteistyökysymyksissä. Kiitoksia. Äh, kiitos. Ja nyt sitten puheenjohtaja Gonzales voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Ja, ja realismi ja toiveet varmasti voisi kiteyttää tämän hänen lähestymistapansa, mutta olkaa hyvä, voitte vastata. No sé si seré disciplinado como para No, en tiedä, pystynkö tähän tehtävään näin lyhyessä ajassa. Lähden liikkeelle tästä Bronson viimeisestä kommentista. Sen, mitä olen sanonut, sanoin aivan tietoisesti. Eli Eurooppa on rakentunut sitä kautta, että eurooppalaisilla johtajilla on ollut tahtoa. Eli kuusi perustajajäsentä ajatteli, että olisi parempi ratkaista ongelmat yhden pöydän ääressä, toisin kuin, niin kuin aikaisemmin tehtiin tykinlaukauksin. Ja mielestäni tämä oli eurooppalaisen tuon ajan eliitin päätös. Se edusti laajasti sitä näkemystä, että edistettäisiin kehitystä, vapautta, rauhaa. Ja näin autettaisiin Euroopan kansoja, jotka olivat kärsineet hyvin pitkään. Eli Euroopan unionin rakentaminen lähti hyvin pitkälti liikkeelle valtion päämiehistä, mutta Tähän ei liity ristiriitaisesti mitenkään se, etteikö se voisi olla myös suurimman osan kansasta toiveiden mukaista. Tässä, rak- tässä raportissa olemme todenneet lukuisia asioita ja silloin kun toteaa jotakin, niin asia voi olla kyseenalainen. Ihminen voi olla yhtä mieltä tai toista mieltä. Mutta kun sanomme, että Euroopan tulisi pyrkiä puhumaan yhdellä äänellä, kansainvälisillä foorumeilla, kuten IMFssä, Maailmanpankissa ja niin edelleen, niin silloin aina kuulee sanottavan, että kansalaiset eivät sallisi sitä, että niiden omat maat näillä foorumeilla menettäisivät omaa suvereniuttaan. Mutta kaikki analyysit ovat yhtä mieltä siitä, että 80 prosenttia kansalaisista kuitenkin uskoo, että esimerkiksi Kööpenhaminassa, kuten Dohassakin teemme, niin samoin IMFssä tulisi puhua yhdellä äänellä. Eli se, mitä kansalaiset toivovat, ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä päättäjät toivovat. Eli on väärin sanoa, että kansalaiset pelkäävät tässä liikaa sitä, että ne menettävät suverenisuutta. Ja te parlamenttina olette kansalaisten suora edustaja, kun viitan teihin, kun puhun alhaalta ylöspäin lähestymistavasta. Eli meidän tulee ottaa huomioon kansalaisten toiveet silloin, kun Eurooppaa rakennetaan. Ja kun näin sanon, niin en todella sano, että Euroopan rakentaminen tässä toimisi enemmistön tahtoa vastaan. En todellakaan. Mikään tällainen rakennelma ei olisi Euroopassa kestänyt. Itse olen tästä vakuuttunut. Ne maat, jotka ovat vähemmän Euroopan henkisiä, Ja ne tietävät kuitenkin, että Euroopan sisällä on lämpimämpää kuin Euroopan ulkopuolella. Kukaan ei halua erota EU-sta tai lähteä muualle. Ei kukaan. Koska jos ne haluaisivat, kyllä ne lähtisivät. Kuka niitä estäisi? Vaikka maassa olisi vain 10 miljoonaa asukasta, kukaan ei estä tätä maata estämästä muiden 500 miljoonan ihmisen toimia. Ja hyvä Islanti ei koskaan tähän mennessä halunnut liittyä EU-hun. No, nyt se haluaa. Eli ei tämä nyt tarkoita sitä, että Eurooppa tässä olisi muuttunut entistä kauniimmaksi, vaan ihmiset ja kansat tarvitsevat Eurooppaa näistä puheenvuoroista, jotka olivat hyvin intohimoisia. Lähden nyt vielä liikkeelle sitä, mitä Hauregi totesi. No, tunnetaanko tämä raportti? Ei, ei sitä tunneta kovinkaan hyvin. Onko neuvosto reagoinut, joka tämän teetti? Kyllä. Neuvoston päätelmissä on viittaus siihen, että kiitetään tästä työstä. Mikä rooli tällä raportilla tulee olemaan neuvoston sihteeristössä? En uskalla lähteä tätä veikkaamaan. Tuleeko tämä olemaan ensimmäisessä pöytälaatikossa vai vasta kuudennessa? Tämä ei ollut mikään vähäpätöinen urakka. Johtaako tämä jälleen siihen, että syntyy surumielisyyttä? Kyllä, ehkä. No itse tässä yritän soitella rumpuja ja katsoa, että tuleeko sitten komppiapua. Ja varmasti monet teistä ovat yhtä mieltä kanssani, kun sanon, että tilanne on äärimmäisen monimutkainen. Ja jos emme reagoi, joudumme häviäjä leiriin. Emmekä muuta voi. meidän täytyy toimia nyt, kun vielä ehdimme. Tämä on ehkä näkemykseni, jota jotkin voivat pitää pessimistinä. Ei tämä ole optimismia, jonka taustalla ei ole kylliksi tietoa. Ei näin ole. Luis Janjes sanoo, että ulkopuolelta käsin näytämme hyviltä. Kyllä. Vuosi sitten minulta kysyttiin puhuttiin tällaisesta 50 ryhmästä. No minä puhuin näille liike edustajille ja vastasin Eurooppa, kaksoispiste, onko se museo vai laboratorio? Eli jokaisen parlamentin jäsenen tulisi vastata tähän kysymykseen, olemmeko museo vai olemmeko laboratorio. Ulkoa käsin katsottuna olemme olleet valtaisan suuri hyvinvoinnin, sosiaalisen kohesion, perinnön hoitamisen ja hyvinvoinnin laboratorio. Ja nyt kun Obama lähtee tekemään uudistuksia, niin hän haluaa mennä samaan suuntaan kuin mitä Eurooppa on jo tehnyt. Ja on varmaa, että kiinalaiset katsovat hyvin tarkkaan, mitä me teemme, jotta he voivat välttyä sellaisilta sosiaalisilta levottomuuksilta, joilta on vaikea välttyä. Kyllähän totta kai ne he katsovat meitä, kaikki katsovat meitä. Ja Luis, täällä ei kyllä katsota tuottavuutta työtuntia kohden. Ja voimme sanoa tämän AY-liikkeiden ystävillemme, että näin ei ole. Ja se, mikä on huolestuttavaa, että jos meillä ei ole tässä asiassa mitään sanottavaa, niin silloin meillä ei ole mitään sanottavaa myöskään kestävässä sosiaalisessa mallissa. Eli meidän täytyy olla johdonmukaisia itsemme kanssa. Minä en pyri tässä mihinkään pestiin, joten voin sanoa tämän. En halua herättää turhaa pessimismiä. Kyllä meitä arvostetaan ulkoa käsin. Latinalainen Amerikka toivoi, että sen malli olisi samanlainen kuin Euroopan. En minä ole mitenkään rakastunut tähän eurooppalaisen malliin, mutta tarvitsemme sellaisen mallin, joka sopii tälle vuosisadalle. Jos emme reagoi, tulee hallituksen hallituksen perään ja jos kriisiin ei pystytä vastaamaan, niin silloin henkilöt vaihtuvat vain uusiin. Eli on yksi asia, joka todella hallinnon suhteen on tärkeä ja se näkyy myös näissä useissa puheenvuoroissa. Eli pitkälle päässeet demokratiat joutuvat kamppailemaan entistä suurempien hallinto kanssa. Tässä esimerkkinä oli tämä Kalifornia en halunnut viitata suoraan Obamaan, koska on aivan selvää, että hänen pelivaransa on pienentynyt pienentymistä. olisi hienoa, että hänen mallistaan tulisi Rooseveltin malli, ei Carterin malli. Mutta tulos ei välttämättä olisi sama. Että eli hallintoon Hallinto-ongelmat ovat hyvin suuria edistyneissä demokratioissa. Toimitaanko tässä nyt enemmän kansallisten valtioiden nimissä vai ryhmien nimissä? Ketä tässä halutaan edustaa? Haluamme Euroopan unionille hyvää. Ja meillä on ollut nyt vuosia pysyvä työryhmä, joka on tarkkaillut sitä, miten EU on edistynyt sille tärkeissä asioissa. Meillä on siis uusia toimijoita maailmanlaajuisesti, uusia merkittäviä valtioita, jotka pitää ottaa huomioon. Jos emme ota, niin se on haitaksi meille. Tehranin presidentin kanssa tuskin päästään sopimukseen, mutta Turkin ja Brasilian johtajien kanssa kyllä. Mutta jos kuuden kuukauden kuluttua kansainvälinen yhteisö, johon nämä kaksi maata eivät siis liittyisi, allekirjoittaa saman sopimuksen, niin mikä silloin on lopputulos? Mitä tapahtuu Brasilialle ja Turkille? Ne allekirjoittivat tämän ydinenergiasopimuksen, jota Teheranillekin ehdotettiin. Ja olen todella huolissani siitä, että hallintoon liittyvä ongelma on edelleen suureneva sellaisessa demokratioissa, joissa Edes poliittiset puolueet eivät pysty tähän vastaamaan, mutta emmekä tiedä miten toimia. Ja usein nämä itse puolueet aiheuttavat sen, että hallinnointi on hyvin hankalaa. No sitten kansalaisaloite, olisiko tämä toimiva? No tämä on vain yksi osoitus esimerkiksi siitä, että mikä tilanne on Kaliforniassa. Voisiko tällainen suora, suora demokratia toimia? Ehkä. Serkas on oikeassa. Hän sanoi, että rakenteellisella uudistuksella voidaan päästä eteenpäin. No, kyllä. Mutta turha tässä on selitellä, että olemme kaikki samassa veneessä. On totta, että kansallisesti ei voida ratkaista monia asioita, vaan tarvitaan vähintäänkin Euroopan tason ratkaisua. Sitten täytyy pohtia, miten toimia G20 niin, että ei lähdetä sääntelemään liikaa. Onko järkevää tai kykeneekö jokainen valtio itse ratkaisemaan ongelmat? Ei. Pystyykö Eurooppa ratkaisemaan ongelmat? Ei sekään. Meidän täytyy katsoa pääomia, jotka liikkuvat maailmassa. Yli 80 prosenttia pääomaliikenteestä menee meidän alueemme kautta, mutta sääntelystä täytyy tehdä hyvin, hyvin rakennettu ja G20. Sen täytyy hyväksyä tämä malli. En nyt halua enää puhua tästä. Meillä on se suuria ongelmia hallinnollisesti, joihin emme pysty vastaamaan. Demokratian tulisi olla entistä avoimempi. Teknologian vallankumouksen tulisi taata pääsy päätöksentekoon. Ja meillä on valtaiset määrät erilaisia toimijoita, jotka aiheuttavat näitä ongelmia. Obaman puhe Wall Streetillä rahoitusjärjestelmän uudistamisesta oli täydellinen. Hän pyysi Wall Streetin edustaja auttamaan häntä tässä uudistuksessa. Eli hän pyysi heitä uudistamaan näitä järjestelmiä, jotka tuottavat heille äärimmäisen paljon. Hän sanoi, että he voivat auttaa häntä, mutta eivät he tule Obamaa Obama auttamaan. Tuskinpä tämä on mahdollista. No, voitammeko tässä siis jalansijaa vai menetämmekö sitä? Muistan erään vanhan kirjan, joka otsikko oli, että tulevaisuus ei ole se, mitä se oli. Se suuri tekijä, joka on nyt osa elämämme ja sukupolvemme, on se, että ennakoimattomuus kasvaa eksponentiaalisesti. Viestintä ihmisten välillä on entistä tärkeämpää ja koska ihminen on historiallinen, se oppii isommiltaan niin kaupungissa, yliopistoissa kuin kotonaan ja nyt lapset opettavat vanhemmilleen tällaisten pirullisten välineiden käyttöä, eli tietokoneiden käyttöä, on jotakin uutta. Ja ihminen on muuttumassa. Ranskassa syntyy malaise, ja muualla on jopa tätäkin pahempaa pahoinvointia. Eli se malli, joka on ollut voimassa meidän sukupolvemme asti, ei enää ole voimassa. Maailma on muuttunut. Me taistelemme tässä sellaisen tulevaisuuden puolesta, joka on jo meidän takanamme. Ja siksi näihin hallinnon ja rakenneuudistusten ongelmiin täytyy todella, todella pureutua. Sanon tämän hallituksille ja oppositioille. No, kuka sitten on Eurooppa? Ei kukaan ole selvittänyt minulle, kuka on rouva Eurooppa. En minä tällaista tunne. Entä sitten rouva kriisi? No missä on rouva kriisi? Näyttäkää minulle, missä hän on kenen puoleen sitten tässä pitää puuttua. Eli ei Eurooppa käske meitä tekemään mitään. Ihmiset eivät kestä joitakin asioita, mutta markkinat ovat ne, jotka pakottavat meidät tiettyihin rooleihin. Eli markkinoilla on täysin omat sääntönsä. Oppositio sanoo, ette olisi tehnyt tätä ja tätä, jos Bryssel ei olisi pakottanut. No, mikä sotku tästä syntyy? Jos 27 jäsenvaltiota kokoontuu yhteen ja ne päättävät tehdä jotakin korjauspolitiikkaa kaikkien kannalta, niin kuka tässä nyt mitään pakottaa? Jos päädytään perustamaan vakauttamisrahasto, no kuka tähän meidät pakottaa? Tästä voi olla yhtä mieltä tai vähemmän yhtä mieltä, mutta jos allekirjoitetaan päätöslauselma Euroopassa, niin sen, sen takana ovat 27 jäsenvaltiota. Ei meitä kukaan mihinkään pakota. Saman tämän, sanon tämän hallituksille ja oppositioille. Koulutus sitten. Se on inhimillisen pääoman lisään, lisäämisessä asiassa ja on todella valitettavaa, että siitä lähdetään aina leikkaamaan. Sitten Välimeri. Välimeren eteläinen alue. Minusta oli hienoa saada avata Barcelonassa aikoinaan tämä hanke, mutta Tässä ei ole nyt päästy eteenpäin. Pyysin Ranskalta, että sataisiin budjettia näiden poliitikkojen toteuttamiseen. Ja rauhoittaakseni Koolin sanoin, että ei budjetti tässä räjähdä käsiin, koska se tulisi olemaan osa rakennerahastoja, joilla käsiteltäisiin niitä maita, jotka ovat muut, liittymässä EU-hun. Eli tuolloin oli ensin rahoituspaketti ja sitten sopimus. Sopimus ei toiminut. No miksi? Koska kukaan ei antanut sille jatkuvuutta. Ei kukaan. Nyt on lähdetty harjoittamaan uutta Välimeren politiikkaa, mutta sekin on hajanaista. Kukaan ei ajattele jatkuvuutta. Mitä Välimerellä sitten tapahtuu? Kun olin 25 vuotta sitten Kiinassa, minulta kysyttiin kuinka monta asukasta Euroopan unionissa on. No sanoin, kuinka monta meitä oli. Niin silloin kiinalaiset kysyvät, no miksi te ette pääse sitten sopuun? Teitä on noin vähän. Teitähän on noin vähän, että, niin että yhteisymmärryksen pääseminen on helppoa. Kiina on valtaisa yhteisö. Se haluaa entistä suurempaa näkyvyyttä. Ja Euroopassa on 500 miljoonaa asukasta, Turkissa yli 70 miljoonaa. Eli koko tämä aluekin on pienempi kuin Kiina. Ja meidän eteläpuolellamme on jotakin, mitä me tarvitaan, ja heidän pohjoispuolellaan on jotain, mitä he tarvitsevat. Eli en puhu tässä nyt mistään solidaarisuudesta. Tämä on käsite, josta puhutaan aivan liikaa, mutta ei käytännössä toteuteta. Kun katsomme, kuinka voimme täydentää toisiamme, niin voimme ymmärtää sen, että vähimmäispalkasta on vaikea pitää kiinni, jos ylittää Gibraltarin salmen. Eli ei ole hyväksyttävää, jos täällä minimipalkka on kymmenen kertaa suurempi kuin Lahden toisella puolella. Alussa sanoin, että kriisi ei ole vielä ohi. Ja siksi sanonkin vielä, että ei kannattaisi ryhtyä pohtimaan Euroopan tilannetta, jos sanotaan vain, että miksi Eurooppa kärsi kriisistä enemmän kuin Amerikka, Aasia tai Afrikka. Ja sitten vastataan suhteellisen helposti, ja tätä voi siis vielä sitten muuttaa ja korjata tässä siis syntyi tilanne, jossa Euroopassa rakenneuudistukset olivat 10-20 vuotta myöhässä. Ja kun tällaista heikkoutta syntyy rahoitusjärjestelmään, silloin joudumme kärsimään kuin, enemmän kuin muut. Tarvitsemme myös kehitysyhteistyötä. Ja viittaan tähän yleensä aina vitsillä. Eli en saa uskoa, että jos meillä ei ole sex appealia, niin silloin en saa asioita hoidettua. Euroopan pitää saada entistä enemmän jalansijaa, jotta se voi osallistua politiikkaan, päätöksentekoon. Ja tässä puhun todellisesta yhteistyöstä. Meidän täytyy kuitenkin muuttaa asioita. Monet jo näin tekevätkin, mutta meidän täytyy arvioida yhteistyötä uudelleen, jotta voisimme ymmärtää, miten meidän kumppanimme voivat muuttaa omia mallejaan niin, että ne pääsisivät osalliseksi tietoyhteiskuntaa tällä vuosisadalla. Jotkin Pohjoismaat tekevät sellaisia asioita, jotka kiinnittävät huomioni. He antavat tukea aloitteille, jotka ovat äärimmäisen innovatiivisia, tutkimukselle, jotka, joka on edistyksellistä – ja tehdään yhteistyötä siis Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja muiden maiden kanssa. Meidän yhteistyömme tällä tasolla on maailman suurin. Ja kun lähdimme tähän, niin Eurooppa, Yhdysvallat ja Japani sopivat äh, raaka-aineiden äh, hinnoista. Meillä oli kysyntämonopoli tuolloin. Ja silloin me päätimme, että no kahvi on tämän ja tämän arvoista, tee tämän ja tämän arvoista. Ja päätimme myös, kuinka paljon työvoima maksaa. Me määrittelimme tuolloin siis erilaisten raaka-aineiden hinnat, mutta näin ei enää ole. Eli Dohassa voi tapahtua mitä tahansa, toivottavasti siellä asiat sujuvat hyvin. Mutta se, mistä Dohassa keskustellaan, tämä keskustelu ei enää kulje Chicagon tai Lontoon Cityn markkinoiden kautta. Näin ei ole, uskokaa tai älkää. Eli tässä länsimaat eivät voi enää päättää raaka-aineiden tai työllisyyden hintaa, vaan nyt suuri tuottaja on Kiina ja toinen suuri tuottaja Etelä-Amerikka. Ja investoinnit ovat menossa tuonne suuntaan. Tuotantoa siirretään ja Euroopasta ostetaan huipputeknologiaa. Eli meiltä ostetaan huipputeollisuutta. Esimerkiksi teräskriisi. Meidän ei tarvitse enää soittaa Davignonille, jotta hän lähtisi äh, muuttamaan tätä alaa, tai Mitalille, jotta hän tekisi omat toimensa. Haluan tällä sanoa vain, että meidän täytyy pohtia näitä kysymyksiä, koska yhteistyöllä on äh, radikaalin erilainen rooli nykyään kuin ennen. Eli me puolustamme jotakin asioita, joita Dohassa on jo sivuutettu, ja Brasilia ja muut jatkavat keskusteluja Dohassa. He ovat oikeassa. Me emme ole oikeassa, mutta mekin keskustelemme siellä. Mutta nämä ovat siis aivan menneisyyden asioita, ei nykypäivän eikä tulevaisuuden. tätä on vaikea tunnustaa ja ymmärtää. Miksi kansalliset suhteet ovat tärkeitä? Tätä täytyy määrittää. Kansallisella tasolla voitetaan tai hävitään valta. Joskus valta voi saada, kun puhuu Dohasta tai maahanmuutosta, Mutta ei tällainen, siis ei tällainen ongelmia ratkaise, mutta saattaa saada aikaan voiton. Euroopan parlamentin täytyy katsoa pitkälle, puheenjohtaja. Pystyykö Euroopan parlamentti jossakin neljän prioriteetin pikkuohjelmassa todella saman aikaan vaikutusvaltaa? No, jos pystytte siihen, niin nostan hattuani ja tulen tänne joka kerta kuin vain haluatte. Kiitoksia. Grazie. Grazie, presidente. Kiitokset puheenjohtaja Gonzales siitä, että olitte täällä vieraanamme ja voin päättää sanoihin, joita käytitte raportissanne äh, lopussa. Minäkään en koskaan tätä Euroopan tietä ole löytänyt, mutta myöskään välttämättä valtioita. Ja sitten nämä henkilöt, joita olemme eh, kohdanneet, ovat nähneet, eh, mitä kaikkea on tapahtunut Hitlerin ja muidenkin kautta. Ja ehkäpä täällä Euroopassa eh, me hieman ymmärrämme paremmin, mitä kaikkea tapahtuu ja ymmärrämme eh, nämä yhteiset toiveet myöskin. Ja ehkäpä eh, loppusanat tässä raportissa ne antavat vastauksen kysymykseen myöskin Eurooppa. Onko se nyt sitten museo vai laboratorio? Niin. Museo vai laboratorio, niin, niin kuin sanoitte eli laboratorioprojektit, museomuistot, mutta lopussa totesitte missio, missio. Eli tämä missio tarkoittaa poliittista rohkeutta ja yhteistä kunnianhimoa, käytännönläheisyyttä ja selkeitä ideoita, joiden pohjalta lähteä liikkeelle sisäisesti ja ulkoisesti, toivottavasti nyt ja yhdessä. Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos teille. Gracias, presidente. Me voy a vivir a Florencia. Kiitos teille, hyvä puheenjohtaja, näistä sanoista. Allora possiamo continuare. No niin, nyt voimme sitten jatkaa. Siirrytään kohtaan kuusi esityslistallamme. Se voidaan käsitellä yhdessä kohdan seitsemän kanssa. Aiheena parlamentin komission välisen puitesopimuksen tarkistus. Ja Rangel tässä esittelijänä. Tarkistuksista on äänestettävä 10 Daffilta ja esittelijältä. Ymmärtääkseni hän kyllä veti omansa pois. Ja neljä tarkistusta Daffilta ja Jongilta, jotka sitten esittelijälle käyvät. Nyt antaisin puheenvuoron kollega Rangelille ennen äänestystä voitte alustaa hieman tätä aihetta. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. I, I'd like to... Haluaisin painottaneen alkuun sitä, että minusta tämä puitepäätös, puitesopimus on erittäin tärkeä saavutus parlamentille. Se siis ensimmäinen kommentti. Eli Ehkäpä jotkut tämän kertomuksen tarkistukset eivät ole suinkaan niin tärkeitä, kun niitä verrataan siihen, miten tärkeä merkitys tällä puitepäätöksellä on. Sillä se on ensimmäinen, joka on allekirjoittu Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja sillä on selkeä oikeusperusta artiklassa 2 295 Euroopan perustamissopimuksesta. Meillä on kahdenlaisia muutoksia ja tarkistusehdotuksia esitetty niitä, jotka liittyvät ähm, menettelytapaan ja työjärjestykseen. Eli puitepäätöksen vaikutukset ovat nyt omat, omassa osiossaan. Ja tässä kohdin en usko, että on mitään ongelmia. Joitakin teknisiä yksityiskohtia kuitenkin olemme esittäneet tiettyjä tarkistuksia, jotta yksityiskohtaisemman selkeyden työjärjestykseen ja näkisimme näin, mikä on puitepäätöksen juridinen vaikutus. Minusta tässä ei ole mitään ongelmaa. Kollega Duffin jotkut tarkistukset ovat sellaisia, että olemme päässeet kompromissitekstiin, jonka avulla voimme sitten tarkistua 17, 18, 19 saada aikaiseksi kompromissin, varsinkin siksi, että tavoitteemme, tavoitteemme oli nimenomaan aivan sama, vain muotoilu oli aivan erilainen. Eli pyrimme pääsemään kompromissiin ja Tässä työjärjestyskohdassa meillä onkin kolme kompromissiehdotuksesta alkuperäisiin ehdotuksiin 17, 18 ja 19. Joten tässä on tietty yksimielisyys. No sitten tarkistukset itse puitesopimukseen. Olen aivan samaa mieltä. Tai hyväksyn täysin Andrew Duffin esittämän tarkistuksen neljä. Enkä oikein ymmärrä tarkistuksen kolme tavoitetta. Sen on sitä nyt kollega de Jong. Teksti on ehkä tarkempi kuin mitä se on puitepäätöskertomuksessa tai mietinnössä ja sitten kaksi tarkistusta, yksi ja kaksi, jotka ansaitsevat Andrew Duffin kommentit. Toinen niistä on helpompi. Toinen niistä on helpompi. Kollega Duff ehdottaa siinä, että kun viittaamme siihen, että nyt käydään todellista vuoropuhelua komission puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen välillä. Niin meidän tulisi toimia niin, että emme ennaltata kantaa budjettiprosessiin ja lainsäädäntöprosessiin. Se mielestäni ei lisätä mitään. Se ei ole tärkeää. Se ei ole hyvä, eikä huono, eikä lisää mielestäni tähän mitään. Sillä jos luetaan tämä puitepäätösteksti, niin on ihan selvää, että puheenjohtajakokoukselle jää sen oma toimivalta sellaisekseen, jopa sillä laajennettu toimivalta kuin ennen. Tämä on tärkeä sopimus, mutta olen sitä mieltä, että me emme halua painostaa tässä suhteessa. Se ei nimittäin ole, se ei ole sopimuksen mukainen, joten ehdottaisin, että tässä kohdin äänestettäisiin tyhjää, sillä kyseessä ei ole mitenkään tärkeä kohta. Sen sijaan Se, mitä kannattaisi pohtia, on se, että meidän tulisi olla varovaisia tarkistuksen yksi suhteen, jossa todetaan, että johdantosan kappaleessa todetaan, kyseessä siis ei ole tekstikohta, kun Lissabonin sopimus asettaa parlamentti tasaveroiseksi neuvoston kanssa silloin, kun se hoitaa lainsäädäntöprosesseja ja parantaa rooliaan Euroopan unionissa poikkeuksena rooli, joka sillä on yhteisessä ulkoturvallisuuspolitiikassa. Tässä kollega Duff ehdottaa, että poistaisimme tämän lopullisen kommentin siis lukunottamatta roolia, joka sillä on YTPssä. Tämä kommentti on mielestäni todella tarpeen, sillä tässä puhutaan tasaverosta asemasta neuvoston kanssa. Luonnollisestikin emme ole tasaveroisessa asemassa YUTPssä. Se on ihan selvä asia. Se käy ilmi näistä sopimuksista, kuten myöskin puitepäätöksestä, joten minusta tätä kommenttia tulisi poistaa. Täytyy todeta, että jos luetaan huolella tätä puitepäätössopimusta, niin nähdään, että hyvin tiukasti parlamentti on sitä mieltä, että tämä ulkosuhdeulottuvuus on tärkeä. Parlamentilla on tässä suhteessa vakaa kanta. Jos näin on, niin en kyllä näe, miksi meidän tulisi tätä vahvistaa johdantosan kappaleissa varsinkin kun puhutaan tästä tasaverosta asemasta suhteessa neuvoston kaikki, kaikissa lainsäädännössä prosesseissa. Minusta tämä tarkennus ja kommentti on tärkeä, joten vahvasti suositan, että meidän tulisi äänestää tätä tarkistusta vastaan. Se on minun kantani ja toteaisin, että ei ole epäilystäkään siitä, että tämä mm, mietintö, jos sen lukee, selkeästi puoltaa parlamentin asemaa, kun kysymys on ulkosuhteiden valvonnasta ulkosuhdeulottuvuudessa eurooppalaisessa politiikassa. näette, että hyvin selkeästi ollaan huolissaan siitä, että pyritään puoltamaan parlamentin kantaa ja tämä on selkeä, suora seuraus siis koko asiatyöstäneen joukon mandaatista, ei pelkästään puheenjohtajan näkökanta. Eli Mielestäni me emme voita mitään poistamalla tätä tarkennus, tämän tarkennuksen. Ja siitä syystä minusta meidän tulisi äänestää tarkistusta yksi vastaan. Tässäpä kaikki kommenttini. Niin toivottavasti tämmöistä on tänään hyväksyttyä, sillä puitepäätös on tärkeä, ei sinänsä tämä kertomus. Se merkitsee suurta saavutusta parlamentille. Eli että kaikki pyrkivät vahvistamaan sen perustuslaillisen paikan eurooppalaisissa toimielimissä. Grazie. E, c'è qualcuno che vuole intervenire? En tiedä, onko täällä ehkä puheenvuoropyyntöjä tarkistusten jättäjiltä. Daf, olkaa hyvä. Niin, kiitos. Haluaisin kiittää Paolo Rangelia tästä alustuksesta. Myöskin mitä tulee omiin tarkistuksiini, niin kun ne nyt niin hyvin esiteltiin tässä. Haluaisin kuitenkin todeta, että AFKon tulee suhtautua kriittisesti neuvottelujen tuloksen puitesopimuksen liittyen. Jos emme näin tee, niin ei kannata täällä asiaa edes käsitellä. Työjärjestyskysymyksiin liittyen olen valmis ehdotettuun kompromissiin tarkistuksen 17, 18, 19 osalta. Kompromissi hyvin tuo esiin sen, mitä tarkistuksissa halutaan sanoa. Sitten mietinnöstä ja tarkistus 2. Ei nyt saa olla liian naivi. Puitesopimus ehdottaa varsin radikaalia poikkeamaa nykykäytänteistä. Sikäli, että se esittää, että parlamentin puhemiehen tulisi osallistua kaikkiin komission kollegion kokouksiin. No tämähän saattaa vähän harmitonkin muutos, mutta mahdollisesti lou, saattaa loukata tätä vallan jakoa. Ja se saattaisi jossain tapauksessa johtaa siihen, että parlamentin puhemies eh, pyrkisi vaikuttamaan sopimus pohjaisiin eh, talousarviomenettelyihin. Tämä ehkä ylittäisi varsinaisen mandaatin, joka parlamentin puhemiehellä on. puheenjohtajakokouksen kautta. Ja siksi katsoisin, että olisi syytä kohteliaimmin nyt muistuttaa tästä asiasta, siitä, että parlamentin puhemies on rajoittunut sen suhteen, mitä hän voi tehdä, jos hänen toimensa ulottuvat komission suuntaan. No en tällä mitenkään halua kommentoida nykyistä puhemiestämme Busekia tai sitä, miten hän toimisi tai toimiikin täysin asianmukaisesti, mutta tästä ei voi aina olla varma. Esimerkiksi mm, kun ajatellaan tulevia puhemiehiä, toimivatko he yhtä varovaisesti välttämättä. Ja sitten tarkistus numero yksi. Niin kuin aina tässä Lissabonin sopimuksen logiikkaa tulisi noudattaa – yhteinen eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja muut ulkoiset toimet eh, tulee huomioida yhdessä. Eh, tähänhän nimenomaan pyrittiin ja päästiinkin Lissabonin sopimuksen kautta. Ja jos nyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikka pyritettäisiin irrottaa muista EUn ulkoista toimista, tuntuisi mielestäni virheelliseltä lähestymistavalta. Tämän lisäksi katsoisin, että ei pidä paikkaansa se, että eh, sopimus olisi vahvistanut parlamentin roolia turvallisuus- puolustuspolitiikan osalta. Ja vaikka tämä pitäisikin paikkaansa, olisi absurdia, eh, jos parlamentti itse tämän esiin toisi. Paolo Rangel. Sano tässä, että eh, parlamentti ja neuvosto olisivat eh, samalla lähtöviivalla tässä asiassa. No näin en kuitenkaan itse tätä johdantosan kappaleen luonnosta tulkitsisi. Eli kun tässä viitataan budjetti, talousarvio ja lainsäädäntökysymykseen, tässä oltaisiin samalla lähtöviivalla mutta sitten sen jälkeen hän jatkaa sanomalla, että vahvistaa oma rooliaan ulkoisissa, ulkopoliittisissa kysymyksissä. No, tämä pitää paikkansa, koska tässä ei sanota, että parlamentti on samassa asemassa ulkopoliittisissa tai turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Eli näiden syiden vuoksi mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää. Huomioida Lissabonin sopimus. On tuettava ponnistuksia eh, parlamenttien väliseen yhteistyöhön, eli yhteistyöhön kansallisten parlamenttien kanssa, myöskin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan saralla. Ja tätä lähestymistapaa uskoisin parlamentti voisi tukea tämän ensimmäisen tarkistuksen osalta. No niin, Romero. Komission oikeudellisen yksikön johtaja saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on ehdottomasti samaa mieltä kuin mitä Angeli juuri totesi. Hän käytti sanaa saavutus määritelläkseen puitepäätöksen se on ehdottomasti todella hieno tulos molemmille toimielimille, joten olemme erityisen tyytyväisiä siihen, mitä tavalla tässä on suositeltu vietäväksi asiaa eteenpäin. Komissio aikoo soveltaa tätä sopimusta sellaisena, kuin olemme siitä sopinut. Kuitenkin haluaisin, hyvä puheenjohtaja, kiinnittää huomionne siihen, että meidän täytyy kiinnittää kovasti huomiota siihen, millä tavalla puitepäätöstä sitten sovelletaan käytännössä. Varmaankin tietänette, että tiettyyn mielestä tämä puitesopimus menee jo erittäin pitkälle, liiankin pitkälle, ja ei saa poislukea mahdollisuutta, että asioita viedään oikeuteen On mahdollista siis, että näin tehdään niiden päätösten puitteissa, että tässä sopimuksessa on tehty. Eli aion erittäin huolella tarkastaa sitä, millä tavalla sopimusta sovelletaan ja mitkä ovat tämän sopi- sopimuksen tarkat vaatimukset. Kun niitä tarkastellaan, niin haluan kertoa, että komissio missään tapauksessa ei halua allekirjoittaa joitakin niitä tulkintoja, joita edustaja Ramselin Rangelin mietinnössä on. Jotta voitaisiin välttää kaikki epämääräisyys ja varsinkin välttää sitten tulevia oikeuskanteita, niin nämä tulkinnat täytyy ottaa niin, että ne ovat parlamentin poliittisia tavoitteita. Mutta erittäin tärkeää on, ja tämä on nimenomaan juuri juridisesti katsottuna, on erittäin tärkeää, että tekstiä sovelletaan niillä ehdoin, joista siitä on neuvoteltu, ja että kahdessa toimielimissä ollaan samaa mieltä tämän sopimuksen tulkitsemisesta. Halusin tästä varoittaa teitä. Emme voi välittömästi toimia niin, että me olisi varovaisia, erityisen varovasti ja pitäytyisimme tässä tekstissä. Ja jotta puhuisin lyhyesti, niin lopuksi totean vielä, että komissio on sitä mieltä, että tämä on aivan erinomainen sopimus näiden kahden toimielimen välillä. Kiitoksia. Kiitokset. Tässä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Presidente. Bueno, yo, eh, quería... Kiitos puheenjohtaja. Olisin kysynyt, olisikohan mahdollista löytää kuitenkin tasapaino. Ymmärrän varsin hyvin herra Daffin pyrkimykset tarkistusehdotuksessa, kun todetaan, että ulkopoliittinen merkitys on vahvistunut, mutta sitten tässä todetaan myöskin poikkeuksena eh, se, mikä liittyy ulkopolitiikkaan, niin tässä on ristiriitaa kyllä alkuperäisissä sanakäänteissä. Tämä Herra Rangel ja herra Romero toisaalta tuovat esiin sen, että tämä on teksti, sopimusteksti, josta on jo neuvoteltu. Ja ymmärrän kyllä, että sopimus, joka suurella vaivalla eri ryhmien välillä saatiin aikaan, ei välttämättä ole helppo asia mennä muuttamaan. Ja meidän tulisikin pyrkiä konsensuksen hengessä ähm, äänestyskin toteuttaa. Ja nyt kysymys esittelijälle ja herra Romerolle. Tämä herra Daffin tarkistus, ehdotus, olisiko mahdollista ajatella seuraavaa sanamuotoa? Voisiko se olla ratkaisu? Herra Daffin teksti, siinähän sanotaan, että ulkopolitiikassa äh, vahvistetaan äh, roolia. Ehkä tähän pieni lisäys huomioiden eh, ne säännöt, jotka on esitetty eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyen. Nämä säännöt ja, säännöthän on jo määritelty. Eli sen sijaan, että koko loppuosa poistettaisiin, voitaisiin tällainen eh, lisäys tehdä johdantoosaan, eli yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka vahvistuu ja säännöt, jotka mm, liittyvät YTPn sääntelyyn huomioidaan. Uskoisin, että ehkä tämä huomioisi sen aspektin, jonka herra Duff halusi esiin tuoda. Kollega Daff. Niin, herra Duff, haluatteko kommentoida? well, uh, uh, I suppose I could. I mean, I... No tietysti voisin. Ehkä olisi oikein todeta, että parlamentin rooli EUn ulkosuhteessa mukaan lukien ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Mutta jos edustaja Rangel saisi sitten hyvän ehdotuksen aikaiseksi, niin kyllä minä sitä voisin harkita. No niin, Rangel, olkaa hyvä. I'd like to do two remarks, but I'm going to... Uh, niin, menen saman tien Veihin äh, tekemään ehdotuksen. Uskoisin, että tämä voitaisiin hyväksyä, koska todellakin heijastelee tekstiä. Ja tekee selvemmäksi sen, mitä yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on. Eli jotain tämän tyyppistä, joku tämän tyyppinen sanamuoto. En nyt tiedä ihan tarkkaa englannista, englanninkielistä sanamuotoa kuitenkaan, mutta jotain tämän suuntaista mm, sisällöllisesti varmasti voitaisiin esittää. Koska sinne tuodaan esiin se ajatus, että yhteinen turvallisuuspolitiikka on hieman eri asia kuin ulkopolitiikka kokonaisuudessaan. Tämä varmasti riittää. With exception sanat siis korvattaisiin hieman neutraalimmin sanakääntein. Yes, something like including common including common foreign and security policy in accordance with provisions relating to it. On tämän suuntaista. Ei tätä nyt varmaan tämän eurooppalaisemmin enää voisi sanoakaan. Oikein hyvä, tämä kävisi, hyvä puheenjohtaja. Mi pare che vi sia il consenso dei gruppi. No niin, konsensus ilmeisesti löytyi. E, mistä tarkistuksesta tässä nyt puhutaankaan? Tarkistus yksi kyseessä siis. Ah, sì, sì. Di, eh, del, del, del, eh, del, no, del, questo. Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Perfetto. Allora, bene. Può parlare. Prego. Olisiko mahdollista saada nämä uudet sanat, hyvä puheenjohtaja? Voisikohan tämän uuden sanan muodon tässä vielä toistaa, uuden tarkistuksen osalta? Justo, prego, il collega Angeli. Niin kyllä, olkaa hyvä, voitte lukea sen. It's it's, uh, I, I, I'm not sure if I remember. En ole varma, muistanko oikein mitä kirjoitin. Niin, mutta se on siis yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, ei anteeksi, tarkoitan, että mukaan lukien yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan esse riferite. Yes. No niin, nyt uskoisin, että voimme siirtyä äänestykseen. Lähdetään liikkeelle. Tekstistä koskee tarkistettua puitesopimusta Euroopan parlamentin ja komission välillä. Tarkistus 14 koskee artiklaa 9 kohtaa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Yksi vastaääni. Tarkistus yksi on vedetty pois. Sitten artiklaan 15 esittelijältä. Se koskee sisääntöä 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Yksi vastaääni hyväksytty. Tarkoitus 2 on vedetty pois. Tarkoitus 3 koskee sääntö 35 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty yksi mielisesti. Sitten seuraavana tarkistukseen neljä esittelijältä sekin. Se koskee artikla 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 esittelijältä artikla 44 puolesta vastaan yksi vastaääni hyväksytty. Sitten tarkistus 5, se on vedetty pois. Seuraavana tarkistus 6, joka koskee artikla 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi, joka korvaisi siis tarkistuksen 17 ja myöskin tarkistuksen 19. Yhdessä äänestämme puoltoäänet, vastaäänet, tyhjää. Yksi vastaani, hyväksytty. Sitten tarkistus 18 on vedetty pois, koska kompromissi myöskin tarkistus 8, 19 kuului kompromissin. Seuraavana tarkistus 20, joka koskee sääntö 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä, hyväksytty. 9 vedetty pois. Sitten äänestämme tarkistuksesta kymmenen esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20. Hetkinen. 11 käytiin läpi, 12 on vedetty pois, eli tarkistukseen 21 puolesta vastaan. Yksi vastaan, niin tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 vedetty pois, sitten tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan pyhiä, hyväksytty. Nyt voimme äänestää asiakirjasta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty yksimielisesti. Seuraavana siirrymme äänestykseen. Aplodit sitten, kun tämä jälkimmäinenkin on läpikäyty. Eli edelleenkin aiheena tarkistettu puitesopimus, tai sehän juuri tässä käytiinkin läpi. Eli nyt sitten Euroopan parlamentin ja komission suhteen koskaan puitesopimuksen tarkistaminen. Tähän neljä tarkistusta. Ensimmäinen Daffilta. Käsi ylös, puoltoäänet Ho detto, ho detto uno per... Sanoin juuri yksi, vaikka tarkoitukseni olisi sanoa kaksi. Eli käydään tietysti luettelon mukaisessa järjestyksessä nämä läpi. Eli Daffin tarkistus, tarkistus numero kaksi, koskien kappaletta kolme. Puoltoäänet vastaäänet. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta numero kolme Jongilta. Puoltoäänet, käsi ylös. Vastaäänet, tyhjää. Hylätty yksimielisellä päätöksellä. Taffilta tarkistus neljä. Puoltoäänet, käsi ylös. Vastaäänet, tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus numero yksi täällä lopussa. Siinä on tehty myöskin suullinen tarkistus, käsi ylös. Vastaanet. Yksi vastaani tyhjää. Hyväksytty yhdellä yksi vastaani. Sitten loppuäänestykseen. Puolesta käsi ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt voimme asettaa aplodit esittelijälle eh, herra Rangerille. Varsin hyvä työtä hän on tehnyt myöskin neuvotteluihin liittyen. No niin, sitten Vero, sta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 tästä lisätalousarviosta, ja se koskee ulkoasian ulkosuhdehallintoa. Valiokuntamme luo sitä tarkistuksia ja niitä olemme tehneetkin käytännössä esittelijä tai vastaava Verhofstadt, joka nyt ei ole paikalla nämä laatinut. Muodollisesti emme kuitenkaan hänetä nimenneet eh, asiaa käsittelemään, mutta hän itse kuitenkin valiokunnan nimissä on sitten esittänyt tarkistukset ja uskoisin, että voimme nyt muodollisesti eh, vahvistaa Verhofstadtin eh, tämän asian käsittelijäksi. Katsoisin, että tämä varsin loogista olisi. Ja hän ei nyt ole paikalla mutta voimme kuitenkin käydä keskustelua aiheesta. Herra Duff, ensimmäisenä olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja Hi Verhofstadt kiittää valiokuntaa nimityksestään ja valittelee sitä, ettei kyennyt tulemaan paikalle tänään iltapäivällä. Ja voi taata sen, että ehdotetut tarkistukset ovat juuri tarkalleen samat kuin ne tarkistukset, joita edustaja Brock on esittänyt ulkoasiavaliokunnan nimissä. Nämä liittyvät siis samaan asiaan. Joten kyseessä on yli pu- mm, rajat ylittävällä tavalla laadittuja tarkistuksia, joista on päästy yhteisymmärrykseen. Sì, chiedo scusa. No, no, è acceso il microfono. Dicevo, ripeto. Niin, voimme siis nyt äänestää. Kiitokset herra Daffille. Seitsemän tarkistusta. Ryhmät ovat niistä sopineet. Teilijät on niitä tarkastellut ja nyt katsoo, että voidaan ne yhtenäisesti ottaa esille, kuka on kaikki näiden kannalla, käsi ylös. Vasta äänet, tyhjää, Yhdellä vasta-äänellä on hyväksytty. Ja loppuäänestykseen tästä lausunnosta käsi ylös vasta, puoltoäänet, vastaäänet, yksi vastaääni, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten olemme saaneet kokouksemme päätöksen. Tässä on vielä koordinaattoreiden kokous jäljellä. Valitsimme tämän salin, koska muidenkin valiokunnan jäsen oli paikalla. Huomenna olemme sitten toisessa paikassa, eli sihteeristö. Ja minä nyt pyytäisimme, että teitä jätä asiaan ne tänne, koska huomenna enää niitä täältä ei löydy, emmekä kokonut tässä salissa siis. Kiitokset kaikille ja kokous on päättynyt. Koordinaattorit tietysti jäävät vielä paikalle.